Cari colleghi, buon... Hyvä kollegat, hyvää iltapäivää. Jatketaanpa kokousta. Tervetuloa myös Itävallan kansalliskokouksen edustaja Wolfgang Erst. Olkaa hyvä neljä minuuttia. des Europäischen Parlaments und Euroopan parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitos kutsusta tähän parlamenttien väliseen keskustelutilaisuuteen ja kiitos siitä, että saan käyttää avauspuheenvuoron. Olen perustuslakikomitean varapuheenjohtaja Maamme kansallisneuvostossa. Voin nimenomaan siksi kommentoida tätä aihealuetta se, että täytäntöön pannaan hyvin EU-säädöksiä ja saatetaan ne osaksi kansallista lainsäädäntöä, takaa hyvän EU-järjestelmän toimivuuden. Täytäntöönpanoon erityisesti on keskityttävä jäsenmaissa. Siihen ei niinkään EU-toimielimissä keskitytä ja näin ollen jäsenmailla on suuri vastuu. Mikä on sitten kansallisen parlamentin vastuulla. Erittäin tärkeää on, että ennen kuin EU-lainsäädäntöpuitteet päätetään, hyödynnetään Lissabonin sopimuksen vuonna 2009 antamia mahdollisuuksia maamme perustuslaissa on tässä yhteydessä eh, sovittu useista välineistä, jotka mahdollistavat parlamentin roolia EU-kysymysten yhteydessä. Tärkein näistä välineistä, kun maamme 95 liittyi EU-hun, otettiin käyttöön tämä väline, eli liittohallituksen eh, jäsen, jolla on eh, näihin kysymyksiin liittyviä vaikutuksia. Toisena tärkeänä se, että voidaan päättää päätöslauselmista subsidiariteettiperiaatteeseen liittyvissä kysymyksissä. Sehän on yksi prioriteetteista, kun ajatellaan myöskin EUn puheenjohtajuuskautta, joka nyt Itävallalla juuri on. Eli Eurooppa suojelee, siitä on lähdettävä liikkeelle, mutta kuitenkin demokraattisempaa unionia kohten on mentävä silloin, kun suurista haasteista on kyse, niin kuin vaikka maahanmuuttoturvallisuus tai ilmastonmuutoskysymykset tarvitaan Euroopan unionia. Ja sitten taas kysymykset, joissa alueet tai jäsenmaat ovat paras taho tekemään ratkaisut, tulee EUn vetäytyä kauemmas. Eli moninaisuudessa yhtenäinen on motto, jota tulisi noudattaa ja sopimuksia tietysti myöskin on aihealueita, joista on paljon säädöksiä, kuten esimerkiksi sisämarkkinat. Ja näissä nyt arviointimenettelyihin ja hyvään täytäntöönpanoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota kuin uusiin säädöksiin. Subsidiariteetti Task Forcein työt ovat tervetulleet ja toivottavasti mahdollisimman pian sen esittämät ehdotukset huomioidaan esimerkiksi, mitä tulee 12 kuukauden määräaikaan lausuntojen suhteen. 2006 ehdotettiin poliittista vuoropuhelua ja sen pohjalta Itävallan parlamentti, joka siis koostuu kahdesta kamarista, olemme mukana näissä ilmoituksissa suhteessa EU-hun, ei eikä pelkästään komission päin, vaan myöskin Euroopan parlamenttiin päin. Näin voimme kommentoida monia Euroopan politiikan kannalta tärkeitä kysymyksiä varsinkin liitto-neuvosto niin sanottu osavaltiotason edustusto on se, joka varsin usein kommentoi eh, kysymyksiä Euroopan parlamenttiin päin ja näin noudattaa toissijaisuusperiaatteen toteutumista hyvin tämä väline käytännössä on erittäin tärkeä ja korkea-arvoinen poliittisesti. Ja molemmat kamarit, varsinkin siis äm, alueneuvosto nimenomaan, on tältä pohjalta varsin tiiviissä yhteydessä Euroopan parlamenttiin päin. Ja sitten kansalliset parlamentit eh, kokoontuvat Brysselissä näissä parlamenttien välisissä kokouksissa tai kosakin tyyppisissä kokoonpanoissa, joka siis kokoontui juuri viime viikolla Viinissä. Ja toivottavasti kansallisten parlamenttien äänet eh, todella eh, kuullaan ja huomioidaan ihan yhtä lailla kuin eh, Euroopan parlamentinkin näkemykset, kun päätöksiä EU-tasolla tehdään. Eli varsin paljon välineitä on ja niitä ainakin Itävalta osaa myös hyödyntää kun tarkastellaan direktiivejä, kansalliset parlamentit voivat tämän lisäksi vaikuttaa siihen, miten ne huomioidaan kansallisessa lainsäädännössä. Ja suhteellisuusperiaate on erittäin tärkeä asia, jota tulisi varsinkin direktiivien yhteydessä paremmin hyödyntää. Ja sitten Goldplating-hanke, hallituksemme hanke, kansalliset säännökset, jotka EU-säädöksen pohjalta on esitetty ja jotka menevät pidemmälle kuin EU vaatii, eh, kerätään yhteen, eh, mutta sitten katsotaan, eh, tarvitaanko niitä, ettei niillä hankaloiteta kansalaisten elämään. Tietysti tarkoituksena on se, että vaikutetaan siihen, mitä vaikutuksia EU-päätöksillä on. Ilmoitus, yhteispäätösvelvoitteet tai tarkistusvelvollisuudet, kun puhutaan finanssimarkkinoista, yritysten, eh, yrityslainsäädännöstä, nämä saattavat olla varsin raskaita. Ja se, että parlamentit voivat vaikuttaa ennen kuin säädös päätetään, on yksi peruskivistä eh, tämän tyyppisessä päätöksentekomenettelyssä. EU-lainsäädännön täytäntöönpano pitkälti siis on jäsenmaiden vastuulla ja miten näitä asioita voidaan parantaa on asia, josta e, kulloinkin jäsenmaa hallituksensa pohjalta voi esittää näkemyksiä. Maamme parlamentissa on ainoastaan yleinen valvontaoikeus suhteessa täytäntöönpanevan tahoon. kansallisneuvoston kokouksissa on mahdollista järjestää myös niin sanottuja Eurooppa-tunteja. Ja näiden yhteydessä myös Euroopan parlamentin edustajilla on ääni, mahdollisuus käyttää puheenvuoro, mutta äänioikeutta näillä ei kuitenkaan ole. Ja tällöin tarkastellaan EUlle tyypillisiä kysymyksiä ja näin tapahtuu usein silloin, jos esimerkiksi on tärkeä Eurooppa-neuvoston kokous tulossa. Ja voidaan nostaa esille myös tärkeitä Eurooppa-aiheisia kysymyksiä. Ja sitten ministeri eh, voi esittää EU-aiheisiin liittyviä kysymyksiä ja tältä taholta sitten esitetään vastauksia. Ennen Euroopan neuvoston kokousta niin sanottu EU-pää valiokunta kokoontuu hallituksen puheenjohtaja ja voimme sitten eh, esittävät kysymyksiä tässä. Ja on mahdollista, että pääministeri myöskin eh, voi kommentoida sitä, miten aikoo reagoida tulevassa kokouksessa. Tällainen keskustelu, jossa pääministeri on mukana, ei ainoastaan mahdollistu säädöksen pohjalta, vaan tätä mahdollisuutta me myös ihan sääntömääräisesti harjoitamme kansalliset parlamentithan alun perin ovat olleet vastuussa vain omista sisäisistä kysymyksistä, mutta nyt sitten EU e yhteispäätösmenettelyjen myötä mahdollisuudet ovat laajentuneet. Ja tässä on hyödynnettävä tätä mahdollisuutta, jotta EU-lainsäädäntö toteutuu parhaassa mahdollisessa muodossaan. Kiitos mahdollisuudesta käyttää tämä puheenvuoro ja jään odottamaan mielenkiintoista keskustelua. Honorevole Gerst. Se kovasti edustaja Gerst. Nyt haluaisin muutaman sanan sanoa minäkin näin tärkeästä teemasta. Tänään meillä on ollut tilaisuus kuulla paljon mielenkiintoista tekemästämme työstä. Euroopan parlamentin edustajat totta kai elävät hyvin konkreettisissa puitteissa. Tiedätte, mitkä ovat vaikeudet ja ongelmat täytäntöönpanossa, kun harjoitetaan Eurooppa-politiikkaa järjestelmässä, joka on monimuotoinen ja päätöksenteon tasoja on monia Euroopassakin. Me tiedämme, että on erilaisia ongelmia järjestelmässä, kun Euroopan säädöksiä täytäntöpanon jäsenvaltioissa ja siksi tästä sisäänrakennetusta erilaisuudesta myös eri oikeusjärjestyksissä. Siinäkin tarvitaan varmaan selkeyttä EU-säädöstössä. Se ei aina ole ihan parasta luokkaa. Väärä täytäntöönpano ja saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä johtaa kielteisesti siihen, että sisämarkkinat eivät toimi. Se luo epä, oikeudellista epävarmuutta, se estää kansallisia yrityksiä hyödyntämään niitä hyötyjä, joita lainsäädäntö tarjoaa unionissa. Euroopan parlamentissa lainsäätäjänä haluamme nyt mitä pikimiten miettiä Euroopan unionin täytäntöönpanoja. Tämä on aina tärkeää siellä me jopa niin, siinä määrin, että meillä on erilaisia välineitä valvontaa varten. Parlamentin kyselyt, väliaikaiset tutkintavaliokunnat, jotta voidaan selvittää mahdollisia loukkauksia tai huonoa hallintoa, kun EU-lainsäädäntöä täytäntöönpannaan. Me voimme myös täytäntöönpanon kertomuksia laatia kaikilla politiikan lohkoilla – Euroopan parlamentissa meillä on paljon vetomuksia tullut kansalaisilta. Ja usein on kyse siitä, että komissio päättää hyväksyä lainsäädäntöehdotuksen tai pyrkii aloittamaan rikkomusmenettelyn jäsenvaltioita vastaan. Komission oikeudellisen asioiden valiokunnan kertomuksen pohjalta me hyväksymme joka vuosi myös unionin lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta mietin päätöslauselma. 14. kesäkuuta kuluvan vuotta viimeinen päätöslauselma esitti huoli siitä, että on kovin paljon rikkomusmenettelyä käynnissä. Se osoittaa, miten paljon vaikeuksia on taata oikea-aikainen ja asianmukainen täytäntöönpano jäsenvaltiossa EU-lainsäädännön osalta. On ongelmia, jotka liittyvät täytäntöönpanon ja soveltamiseen, ja, ja niitä on legio viime aikoina esillä. Ja se edellyttää vielä tiukempaa yhteistyötä unionin ja kansallisten toimielinten välillä lainsäädäntömenettelyssä kaikissa vaiheissaan. Alkaen valmistelusta, lainsäädännön hyväksyntään ja valvontaan ja mahdolliseen jälkilainsäädäntöön ja oikeaan oikaisuun. Ja siksi tämä on äärimmäisen tärkeä teema, jos halutaan vahvistaa yhteyksiä Euroopan parlamenttien ja kansallisten parlamenttien välillä. niiden osallistuisivat myös aktiivisesti ajankohtaisesti Euroopan politiikan sykliin. No, se on keskeistä, jotta voidaan taata tehokkuus ja legitimiteetti, eli myös unionin lainsäädännön ja politiikan uskottavuus. Jotta voitaisiin seikkaperäisesti tätä käsitellä, me voimme kuulla kahta asiantuntijaa, jotka saavat vartin kukin esitelläkseen omia selvityksiään. Pyytäisin, että pidätte aikaa tästä puheenajasta. Ja sen jälkeen kuullaan kansallisten parlamenttien puheenvuorot Italiasta, Kreikasta ja Saksasta ja sen jälkeen kysymykset ja vastaukset. Toivotan tervetulleeksi nyt Fim Furmansin, joka on Leidenin yliopistosta perustuslaki- ja hallinto-oikeudelliset osaltota. 15 minuuttia, olkaa hyvä. Äh, dank, danke, merci, grazie, gracias. Paljon kiitoksia, gracias, danke schön. Rouva puheenjohtaja, kiitokset teille ja järjestäjille ja kiitokset kutsusta tänne. Tämä on erittäin tärkeä ja päiväpolttava aihe, jota tänään täällä käsittelemme. Muutama alustava sananainen, todellakin lyhyt alustus tulee omalta puoleltani. Aika on kortilla kuitenkin tähän aiheeseen liittyen. Jatkaisin oikeastaan siitä, mihin kollegat Ferrara ja Gersel päättivät puheenvuoronsa – Eli EU-lainsäädännön transponointi, minkälaisia haasteita tämä tarkoittaa kansallisille parlamenteille? Kun, jos asia olisi käsitelty 40 vuotta sitten, niin tilanne olisi ollut yksioikoisempi, asia olisi hoidettu muutamassa minuutissa, sillä kansallisilla parlamenteilla ei ollut juurikaan sanomista EU-direktiivin täytäntöönpanossa. panossa. Asia tuli pöydälle, heidän rooli oli vähäinen, mutta eivät kuuluneet itse toiminnan keskiöön. Mutta tilanne on muuttunut kuluneen 40 vuoden aikana aika lailla. Niin, ilmeisesti tässä pitäisi jotain tapahtua, kun tätä pikkumokkulaa heiluttelen. No niin, hyvä. Eli kansalliset parlamentit olivat vielä 30 vuotta sitten kaikkea muuta kuin todellisia yhteislainsäätäjiä. Eivät edelleenkään, jos ajatellaan EU-lainsäädäntöä, heillä on epäsuora vaikutusvalta, mutta vaikutusvalta on kuitenkin kasvanut. Alkuun oltiin aika lailla harmalla vyöhykkeellä ja nyt kansalliset parlamentit omaavat ikään kuin kolmannen tahon roolin tässä EU-lainsäädännön täytännönpanossa. Poliittista vuoropuhelua käydään, tähän jo viitattiin äskeisessä puheenvuorossa. Lisäksi Lissabonin sopimukseen on liitetty liitteitä ja, lisä ja tämän lisäksi meillä on olemassa vielä varhaisvaroitusjärjestelmä, johon palaan tuonnempana. Ennen kuin lähdetään keskustelemaan kansallisten parlamenttien epävirallisesta virallisesta asemasta eu lainsäädäntöprosessissa, niin sanottakoon, että kansallisten parlamenttien asema on muuttunut, mutta ne eivät ole samanlaiset joka maassa. Meillä on 27 erilaista maailmaa tarjolla. Kansalliset parlamentit ovat edustuslaitoksia EU:ssa. Ne edustavat kansaa, mutta siinäpä se yhteneväinen tekijä ja yhdistävä tekijä onkin. Se kannattaa muistaa, kun asiasta keskustellaan. Ja toinen seikka on se, että monesti ihmiset ovat kauhuissaan, kun kuulevat, mitä parlamentit tekevät käytännössä. Ehkäpä muistatte EU-hallintoon liittyvän valkoisen kirjan vuodelta 2001, jos oikein muistan. Silloin todellakin kritisoitiin kansallista toimintaa ja tämä oli ihan perusteltua kritiikkiä. jäsenvaltiot saivat aina ne hyvät asiat aikaiseksi ja kun jokin meni vikaan, niin EU oli syypää. Se on tietenkin epäreilua jäsenvaltiota kohtaan, tai, mutta meidän täytyy muistaa, että kaikilla parlamenteilla on omat poliittiset maailmansa, jossa asuvat. Sinänsä se ei ole huono asia, sille jos keskustellaan erinäisten parlamenttien edustajien kanssa, kuten minä tein vuosina 2008-2009 Ranskassa, Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muuallakin. Niin näissä keskusteluissa kävi ilmi, että poliitikot ovat sitä mieltä, varsinkin parlamentin jäsenet, että he ovat ikään kuin maailman napa. Kaikki pyörii heidän ympärillään. Ja jos he hoitavat hommansa kunnolla, niin silloin asia on kunnossa. Eli silloin, kun on vaikutusvaltaa, muutosvaltaa, niin mikä siinä? Ja, mutta tässä on ongelmana se, että muutkin ovat samaa mieltä ja sitten kun tämä vielä äh, toteutuu eurooppalaisella tasolla, niin tietää mitä tuleman pitää. Eli lähdetäänpäs katsomaan, mitä kansalliset parlamentit ylipäätään tekevät ja mikä niiden rooli on tässä EU-lainsäädäntömenettelyssä. Ensinnäkin on olemassa erinäisiä vaiheita. Ihan lyhyesti kolme vaihetta. Ensinnäkin valmisteluvaiheessa kansalliset parlamentit ovat mukana – Sinänsä lainsäädäntöä hyväksyttäessä niillä ei ole roolia, mutta transponointivaiheessa kylläkin. Ja usein unohdetaan tämä arviointivaihe. Viimeisen 15 vuoden aikana tehdyt EU-tutkimukset ovat osoittaneet, ja kollega Smith varmaankin siihen vielä puuttuu hetken kuluttua, niin ongelmana on tämä palautteen saaminen. EU-lainsäädäntövaiheessa. Eli silloin, kun jäsenvaltiotasolla transponointivaiheessa jokin menee vikaan, niin silloin on aika lailla vaikea huomioida se ja muuttaa tilannetta, sillä on ajauduttu uudelleen neuvottelutilanteeseen. Kansalliset parlamentit ovat tässä suhteessa erittäin tärkeitä. Ne seuraavat tapahtumia ja voivat nostaa varoittavan sormen pystyyn, kun jokin menee vikaan, muistuttaa kansallisia hallituksia siitä, että nyt täytyy painaa jarrua ja että asia otetaan ministerineuvostossa esille e- ilman, että tarvitsee lähteä neuvottelemaan asioista aivan nollasta. Mutta katsotaanpa tätä ensimmäistä tärkeää vaihetta ja roolia, eli tämä epävirallinen vaihe, eli vaihe, kun lainsäädäntöehdotus on tuotu heidän eteen. Ja jos vaikutusvaltaa on, niin silloin pitäisi sitä myöskin käyttää. Silloin kun varsinainen ehdotus on pöydällä, niin varsinainen työ on melko lailla jo tehty. Kansallisilla parlamenteilla on omat ratkaisumallinsa, esimerkiksi Briteillä, eli ne yrittävät vaikuttaa asiaan jo siinä vaiheessa, kun vihreä tai valkoinen kirja tulee esille ja esittää kansallinen kannanotto komission suuntaan ja oman hallituksen suuntaan. Ja useimmiten kansalliset parlamentit osallistuvat direktiivien valmisteluvaiheeseen, kun he saavat sen eteensä, menettelyt poikkeavat maasta toiseen. Usein käytetään tällaista komitean menettelyä. Meillähän on nykyään parlamenteissa pysyviä valtuuskuntia ja valiokuntia, jotka sitten päättävät, että mitä asiaa lähdetään käsittelemään ja mitkä ovat vähän pätöisempiä. Eli näitä löytyy joka maasta. Ja lisäksi on olemassa tällaisia mahdollisuuksia. Eli jos tällainen varoma esitetään ehdotukseen, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että varauksellisesti suhtaudutaan asiaan, eli parlamentti pyytää neuvotteluiden keskeyttämistä, kunnes parlamentti on ehtinyt muovata aiheeseen liittyen oman kantansa. Pari, 12 vuotta sitten tämä otettiin käyttöön oikeastaan Tanskassa ja Britin saarilla. Ja sitten yksi kaksi yllättäen kaikki alkoivat käyttää var- tarkastelun varaumaa varmistaakseen, että voidaan vaikuttaa hallituksen kantaan ja toimintaan neuvostossa. Ja ihan tutkimukset ovat viime vuosilta osoittaneet, että sillä on vaikutusvaltaa, vaikka sitä ei kovinkaan usein käytetä. Kollegat Gerstel ja Ferrara ovat jo kertoneet, että miten kansalliset parlamentit pyrkivät vaikuttamaan hallituksen toimintaan kyselytunneilla, tekstien kautta, erinäisiä välineitä käyttäen parlamentaarikot voivat vaikuttaa hallituksen toimintaan ja siten hallituksen kannan muodostukseen neuvostossa. Mutta uusiakin välineitä löytyy poliittinen vuoropuhelu yhtenä. Se antaa kansallisille parlamenteille mahdollisuuden esittää kantansa, vedota komission suuntaan, joka malta pienenäkin maana, mutta tärkeänä kuitenkin voi kirjeitse ottaa yhteyttä komissioon, johon komission on vastattava. Jo vuodesta 2006 tätä on käytetty ja 5000 kannanottoa on lähetetty komissiolle ja komission on nämä noteerattava. Mielestäni tämä on hyvä asia Euroopan kannalta ja ylipäätään EU-lainsäädäntöprosessin kannalta. Ja ihan lyhyesti sitten näihin niin sanottuihin kortteihin, keltaiseen korttiin ja puraiseen korttiin. Melkoisella rummutuksella ne lanseerattiin aikanaan Lissabonin sopimuksen käyttöönoton myötä, mutta kertaista, keltaista korttia käytettiin vain kolmeen otteeseen. No, symbolinen arvohan sillä varmaankin on, mutta käytännössä ei juuri mitään. On aika lailla vaikea koordinoida kahdeksan viikon sisällä kaikkien parlamenttien kanta, eli että ainakin yksi kolmasosa saataisiin jonkin päätöksen taakse. Poliittisesti toki ja symbolisesti tärkeä hanke, mutta eipä se ole johtanut välineen käyttöön laajemminkin. Mutta poliittinen vuoropuhelu onkin sitten toimivampi ja tärkeämpi väline. Eli siinäpä se tärkeä työ, jota kansalliset parlamentit voivat tehdä neuvotteluvaiheessa – ja yhä useammin tätä välinettä käytetään hyväksi erinäisin tavoin, ja se tämä pidettäköön hyvänä asiana. Palaan tuohon tuonnepana. Sitten tämä transponointi, eli teknisluonteisempi asia. Onko parlamenteilla transponoinnin yhteydessä suuri rooli? Kollega Ferrara lausui siihen liittyen muutaman sanasen. Toki on, mutta päätökset on jo oikeastaan tehty parlamentit oikeastaan vastaavat enää täytäntöön panosta direktiivin hengen mukaisesti. Se, miten se toteutuu, riippuu pitkälti siitä, minkälaisia välineitä on käytettävissä, mikä on perustuslaillinen lähtökohta, mitä välineitä on käytettävissä. Tutkimukset ovat osoittaneet kautta linjan, että mikäli kansallinen parlamentti on todellakin sitoutunut siihen, että neuvotteluvaiheessa, suunnitteluvaiheessa haluaa keskustella hallituksen kanssa direktiivistä, niin silloin transponointi helpottuu. Parlamentti, joka saa direktiivipöydän, pö, direktiiviehdotuksen pöydälle kuin kir, salava kirkkaalta taivalta, niin eipä se ole omiaan helpottamaan itse transponointityötä, joten hyvin valmisteltu, on puoliksi täytäntöön pantu. Mitä tulee tähän lähestymistapaan sovellettavaan transponointitekniikkaan johdetun lainsäädännön osalta, niin tilanne on selvä, mutta tietenkin tässä täytyy aina katsoa, mitkä ovat perustuslain suomat mahdollisuudet. Mitään viisasten kiveä ei ole olemassa, eli että näin on tehtävä, jotta transponointi nopeutuisi, vaikka aikanaan tiedettiin, että puutteita löytyy. Me haluamme nopeuttaa menettelyä. Katsokaa, miten ruotsalaiset, tanskalaiset, suomalaiset ja muut tekevät. Tekniikoita kyllä löytyy roppakaupalla. Esimerkiksi aikanaan Italiassa toimittiin niin sanotun konti-lainsäädäntöhankkeen avulla, eli kerran vuodessa annettiin laki, no en muista nyt sen nimeä enää, mutta käytännössä kerran vuodessa annettiin yksi laki, joka pani täytäntöön kaiken ja Sloveniassa käytettiin tältä, tällaista nopean lähestymistavan järjestelmää, mutta ei se käytännössä ratkaisu ongelmaa. Mutta jos halutaan toimia nopeasti, niin täytyy sitoutua parlamenttina tarkasteltava, miten työ hoituu, niin silloin täytäntöönpanokin helpottuu. Eli mitään viisasten kiviä nopean transponointiin liittyen ei ole olemassa. Paljon on keskusteltu tietenkin tekniikoista, pitäisikö vain kopipeistata tai pitäisikö käyttää ylisääntelyä tai jotain muuta. Ne ovat tietenkin melko melko haastavia ehdotuksia, mutta eivät nämä ole suuria ongelmia aiheuttaneet. Ja ihan lopuksi vielä muutama sananen, että kun meillä on kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti, ja hallitukset, niin miksi kansallisten parlamenttien rooleja pitäisi EU-lainsäädäntöprosessissa vahvistaa? Ali Brandin mielestäni osui naulan kantaan sanoessaan, että kansalliset parlamentit ainakin tässä vaiheessa Euroopan integraatiota, kun Euroopasta tulee poliittisluonteisempi, poliittista keskustelua käydään, välillä hiertää, välillä ei, mutta se kuuluu demokratiaan. Ja Ali Brandi totesi ihan hiljattain, että kansalliset parlamentit ovat tärkeässä asemassa varmistettaessa eurooppalaisen politiikan legitimiteetti. Ja siksipä haluaisinkin ottaa esille vielä tämän seikan, eli komitologian. Vuodesta 2010 lähtien EU on alkanut delegoida, tai kansallis, kansallisvaltiot ovat alkaneet delegoida lainsäädäntövaltaa EUlle. Jos katsotte sitten täällä toisella puolella, se huolestuttaakin meitä enemmän. Eli komission implementointityöt ei delegoitua toimintaa, mitä peräkuulutimme Lissabonin jälkeen, eli Euroopan parlamentti voisi katsoa, mitä delegoidut säädökset pitävät sisällään. Sitä käytetään aika lailla harvemmin. Nyt komitologia on siirtynyt implementointi toimiin 291 artiklan mukaisesti, eli komissiolla on toimivaltaa ja monet EUn kansalliset parlamentit ja kansalaisetkin ovat huolestuneita. Eli kyse on tällaisesta teknisluonteisesta lainsäädäntötyöstä. Ja ihan lopuksi vielä aivan lyhyesti, aivan oikeutetusti muistutatte minua jo tästä käyttämästäni ajasta. Eli kansalliset parlamentit, niiden rooli kasvaa kasvamistaan Ennen ne vain sivusta seurasivat, mutta ovat nyt mukana tässä tiimissä. Tämä on hyvä asia, varsinkin jos ajatellaan demokraattista legitimiteettiä. Mitä tulee varhaisvaroitusjärjestelmään, toimiiko se nyt niin hyvin, varsinkin nämä kortit? No, ainakin poliittinen vuoropuhelu toimii erinomaisella tavalla. Jos meidän pitäisi investoida johonkin, panostaa johonkin, niin ehkäpä poliittista vuoropuhelua pitäisi vahvistaa entisestään. Ja sitten vielä sellainen asia, että nopea transponointi, siihen ei löydy mitään viisasten kiveä, mutta kansallisia parlamentteja pitää aina kuulla, se näyttää toimimaan parhaiden. Ja lopuksi, asi, lopuksi vielä, että komitologian, vai ainakin vanhan komitologian menettelyn osalta pitää olla tarkkana, varsinkin miten on Lissabonin jälkeen toimittu. Se saattaisi johtaa siihen, että EU menettää poliittisen merkityksensä. Ja minun mielestäni ei ole hyvä, että vaikutusvalta siirtyy tästä tuonne kadun toiselle puolelle, minne sen ei pitäisi kuulua. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia kovasti Forse Furhmassa. Seuraavaksi ja Melanie Smith, joka luennoi oikeustieteessä Cardiffin oikeustieteen laitoksella Cardiffissa 15 minuuttia. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Hauska olla täällä. Parlamentti on kutsunut minut puhumaan, eli kiitos kutsusta tähän istuntoon. Minulle todettiin tehtäväksi puhua haasteista EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa kansallisella tasolla. Minä käsittelen kansallisen parlamenttia, mutta haluttiin puhua nimenomaan rikkomusmenettelystä, eli siitäkin puhun lyhyesti. Raportissani on ajankohtaista tietoa rikkomuksista ja analyyseista vielä seikkaperäisemmin kuin pystyn tässä 15 minuutissa sitten tekemään, eli tämä on lyhyt katsaus. Eli kun tämä pidetään mielessä, haluaisin kolmesta asiaa puhua tänään. Ensinnäkin komission uudessa lähestymistavasta, täytäntöönpanon, varsinkin osana parempaa sääntelyä, ja sitten konkreettisia muutoksia sen rikkomusmenettelyn myötä. Käy läpi rikkomustietoja, myös tämän vuoden tiedoista, jotka ovat vielä julkista tietoa, niin ikään haluaisin puhua lyhyesti lopussa, mitä vaikutuksia tällä on Euroopan parlamentille, mitä, mitä totesitte te, kun se on toimielin vastuussa komission valvonnasta sopimuksia toteutettaessa. Toimikohan tämä? Okay, so uh, this very scary looking. Näyttää aika pelottavalta dialta, mutta siinä oikeastaan vain yksinkertaisesti pyritään jotain tuomaan esillä. Kun puhuin tästä haastetta parlamentille, täytyy miettiä, mitä täytäntöön täytäntöönpanolla EU-lainsäädännön kohdalla. Totta kai se tarkoittaa saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä kansallisissa parlamenteissa, siis on kyse direktiiveistä, mutta myös muista toimista, joita hyväksytään valtiossa eri tasoilla, parlamentissa, paikalliset ja alueelliset toimet, julkiset ja yksityiset tahot, myös sääntelijät. Kaikkihan täytäntöön panevat EU-lainsäädäntöä. Tämä kaavi oikeastaan kuvaa vain kaikkia niitä vaiheita, missä voi tulla vastaan sääntelyä vaikutuksia. Aina kun tulee jokin toimiprosessissa, niin on myös tilaisuus etääntyä alkuperäisistä aikomuksista EU-säädöksessä. Eli joka käänteessä kansallisessa parlamentissakin on tilaisuus etääntyä EU-lainsäädännön aikomuksista. Siksi se, että jos halutaan saada aikaan täytäntöönpanoa tehokkaasti, on se vaikeaa. Oh, um, Haluaisin vielä sivua komission paremman sääntelyn agenda. Varmasti kaikki me tiedämme, mistä on kyse komission mekanismeissa niin, että jäsenvaltiot olivat, olisivat vastuussa rikkomuksista 258 artikla rikkomusmenettely ja 260 artikla rahoitusseuraamukset. Niin lähinnä tietoja on tästä rikkomuksista. Parempaan sääntelyyn liittyen ja tähän tiedonantoon sääntelyn osalta komissio on korostanut, mikä merkitys on täytäntöönpanolla. Todennut, että se on nyt vähän miettinyt uudelleen rikkomusmenettelyä. Se aikoo keskittyä enemmän nimenomaan sääntöjen mukaisuus lähestymistapaan, eli vähemmän painoa annetaan rikkomusmenettelyssä oikeudellisille seuraamuksille. No se vaikuttaa tietenkin Euroopan parlamentin toimiin, jos sen pitäisi pitää vastuussa täytäntöönpanosta ja myös lainsäätäjänä, kuten kuultiin edellisessä alustuksessa, suuri osa lainsäädännöstä, jota hyväksytään, tapahtuu komission täytäntöönpanosäädöksin poissulkien parlamentin, eli kaikki paino siihen, että voidaan saada paremmin täytäntöönpanoja, niin täytyy oikeastaan tavanomaisesta säädösmenettelystä ja komissio antaa vain täytäntöönpanosäädöksiä. Mutta tämähän tarkoittaa myös, että parlamentilla on vähemmän sanasiaa raportoinnissa, esimerkiksi oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja vetomusvaliokunnassa, kun siellä lähinnä keskitytään rikkomukseen, mutta nyt kun on vähemmän rikkomuksia, niin siitä tulee ongelma. Käytännössä on ollut kolme eri muutosta tullut komission täytäntöpanopolitiikkaan. Ensinnäkin komission kertonut, että he pyrkivät olemaan strategisimpia, kun he nostavat rikkomusmenettelyyn. Eli se aikoo priorisoida työtä poliittisten painopisteiden pohjalta. Kaikkia rikkomuksia ei toteuteta, vaan rikkomusmenettelyä noudatetaan. Ja toiseksi, tämä on erittäin tärkeä ilmoitus, että enää ei käytetä EU-pilottia. Siitä luovut, on luovuttu 2017 alkaen. Ja jos katsoo viime vuoden kertomusta, niin siellä on hyvin vähän uusia aloitteita eu pilotissa Ja tänä vuonna tuskin niitä käytetään ollenkaan. Se on tärkeä parlamentin kannalta, joka on paljon uhrannut aikaa kerätäkseen tietoa EU-pilotista, kun komissio sitä on käyttänyt. Ja kolmanneksi komissio korostaa sitä, että se myös myöhäisiin ilmoituksiin keskittyy niin, että tässä kaksinkertainen sakko vaaditaan myöhäisestä täytäntöönpanosta 263 artiklan nojalla. Tässä kolme selvää muutosta, jotka on toteutettu. Tässä on aika paljon kaavioita esityksellä on niin, mutta yritän pitää sen siistinä ja lyhyenä. Tämä tieto on viime viideltä vuodelta komission vuosikertomuksesta. Haluaisin puhua kokonaismäärästä rikkomuksmenettelyissä. Parlamentin viime mietinnössä komission kertomukseen annettiin ymmärtää, että on yhä vähemmän rikkomusmenettelyjä. Pitääkin paikkansa. Eli oikeastaan vain 760 tapausta tänä vuonna verrattuna 986 viime vuonna. Mutta kun käy läpi tätä, niin oikeastaan se on aika vakana pysynyt komissio oikeastaan keskimäärin käynnistää 820 tapausta per vuosi. Ja vaikkakin siinä on huippuja ja, ja myös sitten alempia lukuja, niin se liittyy vain joihinkin yksittäisiin tapauksiin. Nimittäin kuinka monta direktiivi on nyt tullut siihen vaiheeseen, että se olisi pitänyt saada osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos on tiettyä laskua tässä – niin sitten laskua on myös uusissa tapauksissa. Jos tulee paljon direktiiviä, joissa saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on tullut vastaan, niin sitten tulee enemmän rikkomusmenettelyäkin. Esimerkiksi rikkomusmenettely 27 prosenttia laskenut ja sitten myöhästymiset 31 prosenttia samana vuonna. Eli tässä on selvä yhteys olemassa näiden lukujen välillä. Kaiken kaikkiaan siis uskon, että tämä on pysynyt varsin vakaana, kun rikkomusmenettelyjä on käynnistetty. Sitten ajatellen eri aloja viiden vuoden ajalta, niin on nähtävissä, että kuten kuultiin aamullakin ympäristön osalta, on sanoa, että se edelleen hallitsee kaikkia rikkomusmenettelyvaiheita lukunottamana valituksia 2017 vuonna. Silloin oikeastaan kaikki valitukset liittyvät oikeuteen, 1864 ympäristö toisena, mutta sen lisäksi ympäristö on, liittyy paljon pilot-hankkeisiin ja siellä on paljon myös useita vireillä. Toinen kaavio vain osoittaa, että viimeisen viiden vuoden aikana, oikeastaan viime 20 vuoden aikana ympäristö on kärjessä ollut kaikissa vaiheissa. Sen perässä liikenne ja sitten rahoitusvakauskysymykset 2017 varsinkin. Miten paljon komissio sitten on vienyt tuomioistuimen asioita, niin 28 tapausta 2017, jälleen kärjessä ympäristö, sisämarkkinat ja oikeus. Useimmissa tapauksissa jäsenvaltiot, anteeksi, tämä on kovin pienellä, Italia, Unkari ja Puola. Sitten ajatellen 2017 tu- tuomioistuimen päätöksiin, niin 16 päätöstä annettiin 258 artiklan nojalla kaikki komission hyväksi. Jäsenvaltiot, jotka eniten saivat päätöksiä, olivat Saksa, Kreikka ja Portugali. Ja sitten kolme kärkiä aloittaa ympäristöverotus ja liikenne. Yksi päätös liittyi 262 äh, artiklan, joka liittyy sijoittautumisvapauteen Espanjan kohdalla. Eli kaiken kaikkiaan 2017 tiedot osoittavat, että samat alat toistuvasti tulevat vastaan ongelmallisina aina EU-pilottivaiheesta tuomistuimen käsittelyn ja päätöksen asti. Ympäristö edelleen on kaiken ongelmallisin alue ajatellen täytäntöpanon toteutumista. Vaikka komissio jatkuvasti paljonkin käyttää että myös sääntöjen mukaisuus lähestymistapa ympäristön selvityksessä muun muassa, eli käyttövirastoja, verkostoja, työpajoja ja niin edelleen. Sisämarkkinat ja liikenne ovat myös selvästi hank- hankalia ja myös, jos ajatellaan rikkomusmenettelyä, ja se on viimeisen 20 vuoden jälkeen käynyt selväksi tiedoista. Mutta jos sanotaan pari viime vuotta, niin ympäristöverotus ja rahoitusvakaus nostavat päätään yhä enemmän. Tämä on vastaavaa tietoa, kun ajatellaan, mitä selvityksiä on tehty kanssa parlamentissa esteistä soveltaa kansan, EU-lainsäädäntöä. Eli ne alat, jotka ovat kovin muuttunimutkaisia, ympäristösuojelu muun muassa, verotus, rahoitussääntely, niin ne ovat sellaisia alueita, jotka liittyvät myös poliittisiin näkemyksiin kansallisesti ja niitä kaikki ehkä oikea-aikaisesti ruvetaan täytäntöön panemaan tai sitten väärin sovelletaan. Ne ovat kaikki hankalimpia alueita ratkaista. Tämä on siis julkista tietoa ja näitä vähän omiakin selvityksiä niin tämän vuoden tiedoista. Eli komissio ei rikkomusmenettelystä kerro kuin vasta ensi heinäkuussa 2019 siis heinäkuussa, mutta rikkomusmenettelyä minulla on kuitenkin tammikuusta lokakuuhun tältä vuodelta, eli tähän mennessä jo 17. lokakuuta mennessä oli 27 tapausta viety tuomioistuimeen viime vuonna 28 koko vuonna. Kolme kärjessä ensinnäkin ympäristö, liikenne, energia. Kuten näette, niin tässä vaiheessa on selvä huippu ympäristötapauksissa, eli koko Viime vuonna oli vain joitakin tapauksia, jo lokakuun mennessä täällä on jo 12 ympäristöasioissa viety tuomioistuimeen. Ja sitten mitä tulee seuraamuksiin, niin Irlantia vastaan on yksi, 262 artiklan nojalla ympäristöön liittyen, ja yksi seuraamus on asetettu myös Kreikkaa vastaan ympäristöasioissa siinäkin. Toisin sanoen, Kuten totesin, kun laadin tätä asiakirjaa, kävin läpi noitakin esteitä täytäntöönpanossa ajatellen kansallisia parlamentteja. Ja siellä on korostettu kymmenen asiaa, jotka tutkimuksessa on yksilöity estämässä täytäntöönpanoa. Näistä kymmenestä tekijästä oikeastaan kolme suoraan tai välillisesti ovat EU-toimivälinten vallassa. Tässäpä ne näette nyt dialta. Ensinnäkin EU-lainsäädäntön vähäinen monimutkaisuus. Mitä yksinkertaisempi laki, sen paremmin se toteutuu myös täytäntöönpanossa. Mitä yksinkertaisempi, sen parempi on täytäntöönpano siis. Totta kai tämä on komission vastuulla, kun ne suunnittelevat lainsäädäntöä, mutta niin ikään parlamentikin vastuulla, kun, kun toteutetaan lainsäädäntöä säädöksen täytäntöönpano pitäisi mitään mielessä alusta lukien, kun säädöstä ruvetaan jo laatimaan. Sitten toinen tekijä, kansallinen täytäntöönpano ja seuranta. Monissa parlamenteissa haluttaisiin vähentää virkavaltaisuutta tässä täytäntöönpanossa ja seurannassa, mutta se on aika tärkeässä asemassa sen takaamiseksi, että EU-lainsäädäntö tuolla täytäntöönpannaan myös jäsenvaltiossa. Ja sitten totta kai komission täytyy antaa koulutusta oikeusasioissa ja lisätä hallinnollisia valmiuksia sen valtiossa, että ne selviytyvät tästä kansallisesta täytäntöpanosta ja seurannasta ja sitten viimeksi EU-täytäntöpano ja seurantaa. Vaikkakin komissiolla on suurin vastuu täytäntöönpanosta EU-toimielimenä, niin totta kai parlamentillakin on tärkeä osansa. Sekä edustajan kansalaisia ja sitten kansalaisten huolia ja myös sinä toimielimenä, joka on vastuussa komission tilivelvollisuudesta. Eli sanon muutaman sanan vielä jurivaliokunnan raportointimenettelystä suhteessa komission täytäntöpano kertomukseen. Ja todellakin tämä on olennaista, jotta voidaan saada komissio vastuulle. Tässä näette nyt taulukon, jossa käydään läpi juri mietintöjä viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Ja siinä on käyty temaattisesti läpi, tosin tekstuaalisestikin, järjestäen nämä siihen järjestykseen, miten paljon aikaa on käytetty näihin mietintöihin jurivaliokunnassa. Tästä pistää silmään, jos nyt lyhyesti käydään läpi tätä, että oikeusjärjestön valiokunnassa parlamentti käyttää tätä mekanismia puhuakseen – näistä tärkeistä poliittisista kuumista perunoista, joka on ymmärrettävää, koska on kyse poliittisista mekanismista, mutta eivät ne välttämättä liity kuitenkaan se, sen paremmin tehokkaaseen täytäntöönpanoon kuin komission vastuusen sopimusten vartijoina. Totta kai selvää on, että komissio on käyttänyt valtavasti aikaa tiedon hankkimisen eri hankkeista – ja myös sitten ajatellen rikkomusmenettelytietojen avoimuutta. Toisaalta kysymykset, jotka liittyvät parempaan sääntelyyn, ovat aika loppupäässä listalla ja siksi minä ainakin tekisin yhden suosituksen, että jatkossa kun parlamentti nyt on tarkkana siitä, että kiinnitetään riittävästi huomiota parempaan sääntelyyn, täytäntöönpanoon, aloitteisiin, nimittäin jos ne, komissio etääntyy seuraamuksista ja sääntöjen mukaisuusmekanismi lähestyy, niin oikeastaan se, valiokunnan kyky tarkastella komissio keskittyisi totta kai myös paremman sääntelyn aloitteisiin. Esimerkiksi, mitä ihan tarkalleen määrällisesti ja laadullisesti tehdään verkostoilla, virastoilla – ympäristön täytäntöönpanoselvitykselle. Mikä on niiden panos siinä, että saadaan aikaan tehokasta täytäntöönpanoa, jos kerran komissiokin käyttää voimavaroja siinä enemmän, on tärkeää, että heidät saadaan vastuuseen tästä työstä. Ja sitten kun ajatellaan EU-pilottia, nyt ollaan poistamassa, niin on totta kai siitäkin komissio saada vastuulle. Tässä on lyhyet kommenttini oli minun selvityksiin perustuen. Kiitos. Molte grazie, professori. Kiitoksia kovasti professori teillekin. Olen iloinen nyt, että voin antaa puheenvuoron kansallisten parlamenttien edustajille. Ensinnäkin Emanuela Rossini Italian parlamentista. Edustaja Rossini, 10 minuuttia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Hyvää iltapäivää kaikille. On mielenkiintoista olla täällä ja parlamenttimme ilman muuta tekee yhteistyötä Euroopan toimielinten kanssa. Italian parlamentin toiminta, eh, mitä tulee siihen, kuinka huomioidaan ja saatetaan osaksi lainsäädäntöä. Euroopan unionin lainsäädäntön asia, jota on viime vuosina muutettu. Ja tämä pohjautuu uudistukseen vuodelta 2012, jolloin saatiin aikaan laki 234 ja tämä koko järjestely saatettiin uuteen uskoon. Aikaisemmin oli yksi laki vain olemassa, mutta nyt sitten saatiin kaksi säädöstä, kaksi erillistä lakia ja näin pyritään nopeuttamaan menettelyjä. Ja nämä kaksi erillistä säädöstä ovat eurooppalaisen delegoinnin laki, joka sisältää säännöksiä, jotka mahdollistavat delegoinnin, ja se on tarpeen silloin, kun yhteisön direktiivejä saatetaan osaksi kansallislainsäädäntöä. Toisaalta sitten eurooppalainen laki, joka mahdollistaa sen, että voidaan suoraan saattaa osaksi tällaista lainsäädäntöä säädökset Euroopan unionista. Näihin uudistuksiin mentiin siksi, että aikaisemmin törmättiin tällaiseen umpikujatilanteeseen siksi, että ei ollut riittäviä toimintamahdollisuuksia tiettyjen yhteisösäädösten osalta. Ja näin e, jouduttiin hankalaan tilanteeseen parlamentissa ja jouduttiin hyväksymään näitä vastaanottolakeja. Ja ajateltiin tässä jakaa lainsäädäntö kahteen osaan. Ja näin tehtiin todellakin siksi, että halutaan voida nopeuttaa ja täsmentää asioiden käsittelyä ja niiden sitoumusten toteuttamista, jotka pohjautuvat eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Ja toisaalta halutaan päästä eroon kaikista esteistä, jotka voivat estää sen, että nopeasti saadaan asiat valmiiksi italialaisessa lainsäädännössä. Ja mitä niistä on kyse näissä kahdessa laissa? Eurooppalaisen delegoinnin laki tarkoittaa erityisesti sitä, että se delegoi hallituksellemme mahdollisuuden toteuttaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Toisaalta myöskin sanktiomenettely on mukana mahdollisissa rikkomustapauksissa ja se sisältää myös perusperiaatteet, kun puhutaan alueellisesta kompetenssista. Sitten Kyseinen laki myöskin määrittelee periaatteet ja yleiskriteerit tähän delegointiin liittyen, joka siis mahdollistetaan hallituksellemme. Ja tämän lisäksi esitetään myös kielto goldplatingin suhteen, eli että ei hyväksytä sitten tiukempia sääntöjä kuin mitä direktiivit vaativat. Euroopan delegointilaki voi myöskin esittää tiettyjä perusperiaatteita ja kriteereitä, lisäkriteereitä, jos hallitus pitää sitä tärkeänä, niistä sitten, niitä sitten noudatetaan. Ja sitten tämä toinen väline, toinen laki, niin sanottu eurooppalainen laki sisältää säännökset siitä, milloin tulee suoraan toteuttaa eh, ja ottaa vastaan eurooppalaisia säädöksiä silloin, kun eh, huomioidaan menettelyt, jotka liittyvät myös rikkomusmenettelyyn ja rikkomusmenettelyä edeltävään menettelyyn. Ja eh, hallitus on ymmärtänyt tällöin ne toiveet ja päätelmät, joihin komissiossa on päädytty. Tähän sisältyy myöskin säännöt siitä, miten täytäntöön panna kansainvälisiä sopimuksia, jotka EU on solminut. Hallitus voi näiden lisäksi hyväksyä myöskin menettelyjä, kiireellisiä menettelyjä, jotka poikkeavat näistä kahdesta edellä mainitusta laista, jos se on tarpeen nopean käsittelyn vuoksi. Kuinka sitten parlamentti toimii? Parlamenttinen käsittely vaatii sen, että eurooppalainen lainsäädäntö, e, molemmat nämä lait, e, tarkastellaan e, eurooppalaisessa istunnossa ja kaikki pysyvät parlamentin valiokunnat ovat tässä eurooppalaisessa istunnossa läsnä ja myöskin eurooppalaista asioista vastaavan valiokunnan edustajat ovat läsnä. Itse myöskin kuulun tähän valiokuntaan ja tämän lisäksi myöskin muiden 13 pysyvän valiokunnan edustajat. Ja kun tarkastellaan vuoden 2012 uudistusta, eh, mitä kaikkea se on mukanaan tuonut? Ensinnäkin nopeuttanut eurooppalaisten säädösten eh, siirtämistä osaksi italialaista lainsäädäntöä kuluneiden viiden viiden vuoden aikana uudistusta on hyödynnetty varsin hyvin ja näin on saatu vuosittain eh, hyväksyttyä moniakin eh, päätöksiä näiden kahden mainitun lain pohjalta. Työaika keskimäärin on viidestä kuuteen kuukautta, kun tarkastellaan eh, ehdotusta tai esitystä pohjautuen näihin kahteen lakiin. Näin ollen Italian parlamentti on voinut mahdollistaa nopean ja tarkan käsittelyn, kun se eh, pyrkii pitämään kiinni näistä eurooppalaisista velvoitteista vuosittain. Tällä kaudella olemme juuri hyväksyneet lakiehdotuksen. Se on tässä mukana niin ja se saatiin hyväksyttyä kaksi viikkoa sitten. Ja juuri nyt asiaa tarkastellaan senaatissa. Ja nyt sitten todellakin vuoroon tulee toinen Eurooppa-laki, joka sitten siirtyy parlamentille. Ja vielä tämän vuoden puolella Italian parlamentti tulee hyväksymään Eh, nämä kaksi lakia, jotka näin yhdessä muodostavat eh, ytimen, ytimen jonka pohjalta Italia ottaa vastaan eh, säädöksiä, eurooppalaisia säädöksiä. Ja uudistuksen etuna on myöskin se, että on voitu mahdollistaa paremmin eh, hankalien kysymysten käsittelyä, varsinkin vuosina 2014-2018 rikkomusmenettelyjen määrä huomattavastikin väheni 121-68. Ja näistä 60 oli rikkomustapauksia unionin lain kyseessä ollen ja kahdeksassa tapauksessa sitten ei oltu direktiiviä riittävän hyvin saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän vuoden 2012 uudistuksen pohjalta voidaan nyt todeta, että Italian parlamentti harjoittaa ihan eh, kattavaa rikkomusmenettelyvalvontaa ja saamme, eh, hallitus saa eh, riittävät tiedot tapahtuneesta kolmen kuukauden välein tiedon tuomioistuimen toiminnasta ja puoli vuosittain sitten rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Ja perustelut tulee esittää myöskin parlamentille, jos joitain viiveitä direktiivien toteuttamisen suhteen on ollut. Ja parlamentti ja hallitus eh, tarvitsee tiedon myöskin sitten mahdollista rikkomusmenettelyjen käynnistä tai jostain muista vastaavista tilanteista. Ja kun sitten puhutaan, tarkastellaan tuomioita, niin voidaan todeta, että edustajahuonetta koskeva asetus sisältää menettelyn, jonka pohjalta voidaan tarkastella tuomioistuimen päätöksiä, ja tämä on sitten asia, jota käsitellään vastuuvaliokunnassa. Ja nämä voivat esittää oman lausuntonsa hallitukselle siitä, onko mahdollisesti tarvetta puuttua asiaan, tarvitsisiko hallituksen asiaan puuttua, ja tällöin mainitaan myöskin kriteerit, jotta jotka on huomioitava. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Italian lainsäädäntö, kun se pyrkii eh, siihen, että kaikissa lainsäädäntöhankkeissa huomioidaan eurooppalainen taustalla oleva lainsäädäntö ja asiaa koko ajan valvotaan ja tarkastetaan oman eh, valiokuntani toimesta ja oma eh, lausuntomme sitten esitetään kaikille pysyville valiokunnille ja se puolestaan huomioidaan siinä vaiheessa, kun lainsäädäntöehdotuksia tarkastellaan. Niin, tässäpä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Rossini. Nyt puheenvuoron saa seuraava puhuja, Sara Kiotis, joka edustaa Kreikan parlamenttia. Olkaa 10 minuuttia. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινώντα. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää kumpaistakin valiokuntaa Euroopan parlamentissa, jotka ovat järjestäneet tämän kuulemisen. Ja näin me saamme tilaisuuden myös tarkastella kansallisten parlamenttien läsnä ollessa näin tärkeää aihetta, joka meillä tänään on esillä. Kreikan parlamentissa tämä on erityisen ajankohtainen asia, me olemme nimittäin nyt siinä vaiheessa, että me pyrimme uudistamaan joitakin tekijöitä meidän sääntelyssämme ja liittyen nimenomaan siihen tapaan käsitellä, joka ennakkoon tai jälkikäteen täytäntöpano. Siksi tämä on hyvä tilaisuus myös meille ottaa opiksi ja miettiä, toimiiko tämä todellakin tehokkaalla tavalla, niin että mielessämme pysyy ennen kaikkea lainsäädännön toimintakykyä kansallisten etua ajaen ja julkista hyötyä luoden. Kreikan parlamentissa me olemme pyrkineet saattamaan direktiiviksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Mitä tulee itse tähän täytäntöönpanoon, meidän kokemuksemme on aika rajallista. Me haluaisimme kuitenkin saada jotakin ajatuksia ja niitä sitten käytännössäkin toteuttaa. Aion tässä lyhyesti nyt esitellä teillä eri vaiheita, joita meillä on käytössä, kun me olemme hyväksyneet lainsäädäntöehdotuksen ja kun se sitten on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Itse asiassa me pyrimme myös määrittelemään asianomaiset toimivaltaiset ministeriöt, kutakin säädöstä varten tai kutakin aloitetta varten, joita on vireillä. Pysyvät edustustotkin Koreperissä siis ja neuvostossa käyvät neuvotteluja hekin näistä aloitteista. Sen jälkeen myös Kreikan pysyvä edustusto osallistuu tämä käsittelyyn ja Äh, antaa tietoja parlamentin jäsenille, tietoa tästä työstä myös eri vaiheissaan, mutta myös mikä olisi kansallinen kanta. Tämähän helpottaa tietysti myös näiden ihmisten toimintaa, kun he toimivat ministeriöissä tai myös pysyvässä edustustossa, koska he osallistuvat tähän työn ensivaiheeseen. Tässä alkuvaiheessa työn valmistelua äh, lainsäädäntökäsittelyssä – ennen kuin se tulee siis parlamenttiin, on käytössä myös menettely, jolloin voidaan toimittaa eteenpäin olla toimittamatta tämä lainsäädäntöedetus, jotta voidaan tarkastella toissijaisuusperiaatteen toteutumista. Tämä menee Kreikan parlamentin asianomaisen valiokuntaan. Tämä on siis parlamentaarista valvontaa. Siinä harjoitetaan komission valvontaa, jolloin voidaan antaa hyväksyntä tai olla antamatta. Tässä on työssä mukana myös eh, parlament, Euroopan parlamentin eri valiokuntia ja, ja oikeuden yksikkökin meidän pysyvästä edustustostamme on ollut mukana tässä sikäli, että se ottaa yhteyttä asianomaisen ministeriön tarvittaessa. Näin voidaan myös nopeuttaa eri menettelyjä olla yhteydessä hallituksen pääsihteeristöön, kuten oikeellisen yksikköön. Ja meillä on myös oma koordinaatioyksikkö tätä varten, kun on kyse Eurooppa-asioista. Hallituksen pääsihteeri voi tarvittaessa pyytää ministeriöltä suunnitelmaa, johon olisi kerätty kaikki tarvittavat tiedot muun muassa aikataulusta, toimivallasta ja mahdollisesti ristiriitaisista säännöksistä ja niin edelleen toimivaltainen ministeri puolestaan ilmoittaa tästä hallituksen pääsihteerille, kuten myös pysyvälle edustustolle tai muille toimijoille, jotka ovat toimivaltaisia siitä, miten tämä voidaan huomioida omassa lainsäädännössä. Sen jälkeen toimivaltaiset ministeriöt käyvät läpi tämän ja kertovat edelleen tästä pääsihteerille, mikä voisi olla aikataulu, jossa tämä voitaisiin hoitaa Eli minkälaista vipua tässä käytettäisiin saatettaessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Siinä on mukana useita eri ministeriöitä ja, ja niitä kysymyksiä, joita tulee esille ylipäätään saattamisessa osaksi kansallis, kansallislainsäädäntö. Tämä ilmoitetaan virallisessa lehdessä ja toimivaltaisen viranomaisen kanssa kerrotaan myös oikeudelliselle yksikölle tästä, myös pysyvälle edustustolle silloin kun vastaan tulee säädöksen saattamisen, saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Meillä on myös sähköinen alusta käytössä tätä varten komission kanssa. Meidän valiokuntamme toimittaa sen Eurlexin puolestaan. Sitten meillä on myös vuotuista tarkastelua huomioiden muun muassa asiat liittyen sisämarkkinoihin, valtioiden toimivaltaan. Me laadimme tästä vuosikertomuksen. Me olemme myös puhuneet siitä vajesta, joka on saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Meillä on oma taulukkomme, varsinkin liittyen sisämarkkinoihin. Kreikka on nyt 0,9 verran jälkeen tässä me olemme kahdeksannelle sijalla tässä jäsenvaltioiden joukossa. Lisäksi mitä tulee saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä Kreikassa, tavoitteena on 0,5 prosenttiin eli eurooppalaisen keskiarvon tai ainakin 0,6 prosenttiin. Minun maani on niiden kuuden jäsenvaltion joukossa, joilla on kaikkein vähiten ollut sellaisia direktiivejä, jotka on huonosti täytäntöön pantu tai saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kreikan jatkuvana tavoitteena on, että tämä vaje meni alle prosentin. Ja tämä ehkä vielä jäsenvaltioiden sitoumusten mukaisesti, kuten tehtiin neuvoston kokouksessa 2017. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden täytyy luoda vakautta ja jatkuvuutta ilman, että kuitenkaan siinä unohdetaan äh, sitä, että lainsäädäntö kansallistasolla voidaan hoitaa asianmukaisesti, kun on kyse EU-lainsäädännön noudattamisesta. Tästä syystä on erittäin tärkeää meidän mielestämme, että saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä perustuu jatkuvaan valmiuteen toteuttaa se. Kyseessä on siitä, että me noudatamme paitsi kansallista lainsäädäntöä, niin myös siitä, että me voi käsitellä siihen liittyvät eri asiat. Kreikan parlamentti ei tähän päivään mennessä ole harjoittanut tällaista valvontaa, ja se, mikä perustukaan EU-lainsäädäntöön mutta kuten käy ilmi myös Euroopan komission eri selvityksistä, niin etusijalla on uudistustyö ja lainsäädännön parantaminen. Se johtaa siihen johtopäätökseen, että kun me ajattelemme omia toimivaltuuksiamme parlamenttina, niin me voimme myöhemmin ryhtyä myös arvioimaan lainsäädäntöhankkeita, joita on vireillään. Hyvä lainsäädäntö käytäntö on tärkeää meille, kun me olemme kuitenkin tämän kaiken käsittelyn alkuvaiheessa jo mukana. On tärkeää päästä tähän tavoitteeseen. Muutama ajatus lopuksi. Alusta alkaen olen ollut sitä mieltä, että meidän pitäisi käydä kaikki mahdolliset tapaukset, jos on kyse rikkomuksista tai jos on kyse puutteista tai mitä tässä on tuomistumme mennyt ja jotka ovat vasta alkuvaiheessaan. Esimerkiksi perusteltu mielipide niin, että voidaan tietää, mitkä ovat syyt viivästyksille tai myöstyneelle tai puutteelliselle saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä. On ehkä hallinnollisista syistä kyse, huonosta tiedonvaihdosta ministeriöiden kesken tai joidenkin panostusryhmien, edunvalvontaryhmien reagoinnista. On syytä siis löytää vastaus näihin kysymyksiin, jotta voidaan löytää kaikki mahdolliset virheet ja puutteet. Totta kai toiminta voi olla vieläkin tehokkaampaa, jos yhteistyökin olisi joustavampaa Euroopan komission kanssa tai myös yhtä lailla vetomusvaliokunnan kanssa silloin, kun tulee tällaisia vetomuksia kansalaisilta. Esimerkiksi me voisimme pyrkiä ajatella, että kansalaiset mobilisoituisivat vielä enemmän silloin, kun käännytään vetomusvaliokunnan puoleen yhtä lailla – tarvittaisiin tällaisia rakenteita muuallakin. Olipa kyse minkälaisesta vetomuksesta tahansa, joka tulee esimerkiksi ministeriöille, Tämä ei koske vain ajallista järjestystä, vaan myös teemoittain silloin, kun on rikottu lainsäädäntöä. Lisäksi me voidaan järjestää säännönmukaisesti kuulemisia, ottaen mukaan myös kansalaisyhteiskunnan edustajia, eri järjestöjen edustajia, siis sellaisia kuulemisia, jotka saattavat olla hyödyllisiä silloin, kun halutaan käsitellä erilaisia lainsäädäntöhankkeita, joita on vireillä. Näin varmasti pystyttäisiin myös tuomaan lisää tehoa. Vielä lopuksi minä toteaisin, että ei oikeastaan ole mitään institutionaalista tai vakiintunutta muotoa olemassa, jotta kansalliset parlamentit suhteellisuusperiaatteen mukaisesti voisivat olla mukana niin, että me voisimme reagoida lainsäädäntöhankkeisiin, jotka ovat olleet ongelmallisia suhteellisuuden kannalta. Sitähän ei alun perin aina oteta huomioon. Ja siksipä se saattaa johtaa siihen, että nuoret voitaisiin hyväksyä paljon nopeammin vaikeitakin säädöksiä niin, että liikaa hallintorasitetta ei tulisi kohtuuttomasti joillekin jäsenvaltioille kalliine kustannuksineen. Tämä koskee myös niitä ehdotuksia, jotka ovat aiheuttaneet vilkkaampaa keskustelua, ehkä senkin takia, että on olemassa tiettyjä ristiriitaisuuksia olemassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Jos ajatellaan 260 artiklaan kolme kohdan menettelyä, niin se on johtanut siihen, että EU-oikeuden yhteensopivuus e- kansallisen kanssa on nyt korkeammalla tasolla, mutta tehokkaasta täytäntöönpanon varten tarvitaan myös kansallisten valistamista ja siitä syystä on tärkeää, että kansallisten parlamenttien edustajat ovat mukana Euroopan parlamentin edustajien rinnalla aivan alkuvaista lukien. Kiitos. Kovasti kiitoksia. Ja sitten ja nyt puheenvuoron saa seuraava vieras Brandner, joka tulee Saksan liittopäiviltä. Tielläkin on 10 minuuttia. Ja. Paljon kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo ja kunnia osallistua tähän keskusteluun EUn täytäntöön panoon liittyen. Minä tulen Saksan liittopäiviltä olen iloinen voidessani puhua Italian ja Kreikan jälkeen ja toivottavasti pystyn pitämään ajasta kiinni yhtä lailla kuin kollegatkin. Kun täällä puhutaan EU-lainsäädännöstä, niin kysehän on siitä, mitä mahdollisuuksia on osallistolainsäädäntö prosessin liittopäivien ja liitto osavaltioedustajien puolesta. Perustuslaissa tästä määrätään, mutta kannattaa muistaa, että EU-lainsäädäntöprosessiin liittyen hallituksella on liittopäivien suuntaan melkoinen tiedonantovelvoite. Hallitus on jo aikaisemmassakin vaiheessa antanut mahdollisuuden liittopäiville ottaa kantaa asiaan. En tiedä, toimiko tämä joka kerta, mutta toivottavasti näin tehdään. Mutta kyse ei ole nyt kansallisten parlamenttien osallistumisesta EU-lainsäädäntöhankkeeseen, vaan siihen, miten toi, johdettua lainsäädäntöä pannaan kansallisella tasolla täytäntöön. Asetukset astuvat suoraan voimaan ja tästäpä syystä kyse on lähinnäkin direktiivien sisällön täytäntöönpanosta. Mitä tulee asetuksen direktiivin välisestä ja rajan vedosta, niin minun mielestäni se on vesittynyt ainakin viime vuosien aikana, sillä direktiiveissä on aika lailla tarkkoja määräyksiä teknisiin standardeihin ja ympäristönormeihin liittyen, ja jos katsotaan GDPR, niin sieltä löytyy noin 48 lauseketta, joissa annetaan jäsenvaltioille aika lailla paljon pelivaraa, joten erot vesittyvät direktiivien ja asetusten välillä. Ja mitä se taas tulee sitten asetuksen direktiivin valinta proseduuriin, niin sitä ennen ihan lyhyesti muutama sananen direktiivin täytäntöön panoon. Kaiken A ja O on se, että mikä on perustuslain antamat mahdollisuudet panna lakia täytäntöön kansallisesti tai osavaltiokohtaisesti. Thüringenin valtiopäivillä olen toiminut myöskin omalta osaltani, joten tiedän, miten myöskin osavaltiotasolla täytäntöönpano toteutetaan haasteita syntyy, jos direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat sekä kansallinen taso että osavaltiotaso. Osavaltioille voidaan antaa vain rajoitetussa määrin ohjeita, sillä hallinto, itsehallinto, tas, aste on melko laaja. Täytäntöönpano ja vastuu puutteisiin liittyen on kirjattu äh, lakiin. Ja kuten sanoin, siinä noudatetaan edellä mainittua vastuumenettelyä. Lisäksi täytyy tarkastella sitä, että liittyykö direktiiviin parlamentin äh, hyväksymä laki vaiko hallituksen muotoilema määräys. Ja jos kyse on määräyksestä, niin se edellyttää tietenkin parlamentin lain aikaisempaa hyväksyntää, eli kyse on kaksivaiheista järjestelmästä, mutta tässä täytyy aina ottaa huomioon lainsäädännön relevantius. Eli jotta eu lainsäädäntö voidaan panna täytäntöön, niin se edellyttää kansallisen tason hyväksyttyä lakia. Kyse on perinteisestä lainsäädäntömenettelystä, jota käytetään myöskin silloin, kun perinteistä kansallista lainsäädäntöä työstetään ja hyväksytään. Saan vielä palata siihen, mikä on kansallisen lainsäätäjän rooli valittaessa lainsäädäntövälinettä eli direktiiviä tai asetusta on havaittavissa sellainen suuntaus, että kun komissio toimii oma-aloitteellisesti, niin se panostaa enemmänkin asetukseen eikä niinkään direktiiviin. Osoituksena tästä ovat tilastotiedot. Ojaleksin vuoden 2017 tutkimustulokset ovat osoittaneet, että lainsäädäntöteksteistä suurin osa lainsäädäntöteksissä oli asetuksia, eli 19 kappaletta suhteessa kolmeen direktiiviin. Edellisvuosina tilanne on ollut vastaavanlainen, ja minun mielestäni tämä osoittaa, mikä on direktiivien ja asetusten välinen suhde. Komissio ja EU voivat valita direktiivin ja asetuksen väliltä, ottaen huomioon suhteellisuuden periaate 296 6 artiklan mukaisesti SEUT-sopimuksesta. Ja tässä nimenomaisessa artiklassa todetaan, että tapauskohtaisesti ottaen huomioon menettelyt ja suhteellisuusperiaate, niin kuin kollegani täällä sanovat, päätetään valittava lainsäädäntöväline. sekä sisällöllisesti että muodollisesti on valittava tietty väline, mikäli kansallisen tason toiminnan kautta vastaavanlaisia tuloksia ei voida saavuttaa. Näin jäsenvaltioillekin annetaan riittävä suoja käyttöönsä. Ja jos otetaan huomioon tämä tapauskohtainen päätösprosessi, niin se tietenkin tarkoittaa sitä, ettei direktiiviä voida käyttää eikä myöskään asetusta, ainakaan ensisijaisesti, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että yleisimmin direktiiviä tulisi käyttää, koska tässä voidaan aina vedota toissijaisuusperiaatteeseen. Sillä vain ja nostaan direktiivit ovat sellaisia, että ne ovat sitovia tavoitteen asettelun osalta, mutta antavat kansallisella tasolla enemmän pelivaraa käyttöön. Eli viittaa tässä myöskin toisiaisuusperiaatteeseen. Ja tämä on tärkeää silloin, jos kansallinen lainsäädäntö, kuten siviilioikeus Saksassa, se on peräisin vuodelta 1896 ja sitä ei ole juurikaan muutettu aikojen saatossa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kansallinen lainsäädäntö, varsinkin jos se on perinteinen, hyvin vanha, niin sieltä löytyy sellaisia seikkoja, joihin voidaan uusia määräyksiä ympätä juuri direktiivin kaltaisten periaatteellisten tavoitteiden asettelujen kautta. Mutta tässä täytyy aina muistaa mahdolliset sopimusrikkomusmenettelyt ja pitkät täytäntöönpanoajat. Ja lisäksi jäsenvaltiolla on val- mahdollisuus mennä myöskin pidemmälle kuin mitä tavoitteen asettelussa esitetään, niin tämä saattaa joissakin tapauksessa vesittää koko hankkeen, mutta sinänsä direktiiviä voidaan kuitenkin käyttää ja seuraavasta syystä, sillä vaikkakin sanotaan, että pano voi olla puutteellista, niin silti tähän voidaan toimivalla mm, kansallisen tason valvonnalla puuttua. myöskin viranomaistasolla voidaan puuttua mahdollisiin täytäntöönpanon liittyviin puutteisiin. Arvoisat kollegat, kuten olette ehkä kuulleet, niin kansallisia parlamentteja tarvitaan eu lainsäädännön transponoinnissa – ja pohdittaessa, onko EU-ssa käytetty oikeita lainsäädännöllisiä välineitä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen aihealue, johon täytyy paneutua ja toivottavasti näin voimme nyt tehdä. Kiitoksia. Molte grazie, Kiitokset. Herra Planeita, kiitos, että pitäydyitte puheajassa noin hyvin. Ja nyt sitten on mahdollisuus esittää kysymyksiä vieraillemme. Tähän kysymysvastausosioon 15 minuuttia meillä aikaa. Olkaapa hyvä. Prego, onorevole Wieland. Äh, Wieland, ähm, kysymys vahvistetaan kansalaisten oikeuksia, sanotaan myös. Ja ennakkopäätösmenettely Euroopan unionin tuomioistuimessa. No en halua nimeltä ketään mainita, mutta käytänteet eri maiden välillä ovat varsin erilaiset silloin, jos osapuoli esittää, että käännytään tuomioistuimen puoleen, jos riidan ratkaisevat säännöt ovat eurooppalaisessa lainsäädännössä jollain tapaa. Ja olisin kysynyt koko, kokemuksistanne eh, nimenomaan näiltä jäsenmailta, jotka täällä nyt tänään ovat edustettuina. Bene. Grazie, onorevole Kiitokset. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ehkäpä äm, professori Wörmans tai Smith haluaa sanoa tähän jotain vielä. Ah, e l'onorevole Busutil prima forse... Busutil tässä on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Anteeksi, olkaa hyvä. Thank you so Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille jotka ovat niin mielenkiintoisia alustuksia meille tarjoilleet. Kuten edelleen puhe juuri totesi, käsittääkseni keskustelun pitäisi olla kansalaislähtöinen, koska viime kädessä kuitenkin, jos EU-lainsäädäntöä ei panna, niin kansalaiset siinä ovat häviön osapuolena. Kansalaiset varmasti haluavat vaihtaa. En enää tiedä, kuinka monta on ollutkaan minun Parlamentissa niin joita tulevat niin sanovat turhautuneena, että menee niin pitkään aikaa täytäntöön panna omaa oikeuttaan kansalaisina, siis EU-lainsäädännön nojalla. Ja sitä turhauttavampaa se on niissä tapauksissa, kun he törmävät muutosvastarintaan itse viranomaisen taholta. Toisin sanoen, minäpä esittäisin, että parlamenttien jäseninä me keskittyisimme vähän enemmän siihen, mitä käy tai miten pitäisi käydä niissä tapauksissa, kun EU-säädöstä ei täytäntöön panna siitä syystä, että vastahkoisuus tulee kansallisten viranomaisten ja hallitusten suunnalta. Tällaisen vaikeuden edessä ottaisin esille kaksi ehdotusta, joita olisi syytä tähdentää, jos sopii. Ensinnäkin komission rooli, joka nyt on tavallaan ykkösasemassa sen takaamisessa, että täytäntöönpano toteutuu. Mutta joissakin tapauksissa komissiolla on valtavasti uskottavuutta rikkomusmenettelyssä muun muassa tai eu täytäntöönpanossa. Ajattelen tässä kilpailupolitiikkaa, kun Komissio on saanut valtavaa uskottavuutta puolettomana yksikkönä, joka aidosti takaa sen, että EU-lainsäädäntöä täytäntöön pannaan, mutta muilla aloilla komissio vaikuttaa aika poliittiselta, hitaalta sen takaamisessa, että kansalliset veronomaiset täytäntöönpanevat myös EU-lainsäädäntöä. Saamme vaikutelman joskus, että jotain neuvotteluja käydään kabineteissa – ei kauhean avoimesti ainakaan komission kansallisten hallitusten kesken ennen kuin edes rikosmenettelyä käynnistetään. En ihan nyt ole varma, onko siinä kansalaisten etu mielessä välimmäisenä. Eli minä haluaisin sellaisen komission, joka on täysin puolueeton. Varsinkin kun on kyse EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta soveltamisesta ja mahdollisesta rikkomusmenettelystäkin. Minusta se oli siis sellainen komissio, joka on tuttu kilpailupolitiikasta. Sitten lopuksi meidän omaan tehtäviimme kansallisten parlamenttien jäseninä olen aivan samaa mieltä siitä, mitä kuultiin aamulla oikeudellisen yksikön johtajan suulla, jos oikein ymmärsin häntä. Hän esitti nimittäin, että olisi jonkinlaista yhteistyötä, tiivistettyä yhteistyötä. Jonkinlaisia rakenteita tarvittaisiin Euroopan parlamenttien ja kansallisten parlamenttien välille, kun on puhe EU-lainsäädännön täytäntöpanosta. Nimittäin tämän tyyppinen yhteistyö olisi keskeistä, jotta voitaisiin vahvistaa kansalaisten asemaa. Varsinkin kun kansalaisilla on vastassa kansallisten viranomaisten muutosvastarinta, eikä heillä tunnu olevan omaa sanansia siinä, että EU-lainsäädäntöä täytäntöä pannaan. Ehkä vetomusvaliokunta, oikeudellisen asioiden valiokunta Euroopan parlamentissa voisi tarttua hänen ehdotuksensa. Saataisiin sellainen esitys, että syntyisi jonkinlaisia yhteistyörakenteita sen pöytäkirjan pohjalta, joka liittyy kansallisiin parlamentteihin, sen takaamiseksi, että kansallisten parlamentin jäsenet 28 maasta yhtäältä ja sitten toisaalta EU-parlamentti, että taattaisiin EU-lainsäädännön toteutuminen, varsinkin niissä tapauksissa, missä kansalliset viranomaiset aiheuttavat vastarintaa. Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaako joku jäsenistä vielä käyttää puheenvuoron? Rossiini, olkaa hyvä. kannattaa varmasti nimenomaan tarkastella sitä, miksi Euroopan unionin direktiivejä ei täytäntöönpanna. Syitä voi olla monia, eli monia syitä mahdollisille rikkomuksille varmasti on. Katsoisin, että kansallinen parlamentti nähdään kansalaisen silmissä tällaisena edustajan huoneena. Ja eurooppalainen lainsäädäntö usein väärin perustein nähdään myös kansalaisten silmin tietynlaisena mm, valmiiksi asetettuna määräyksenä. Italian parlamentti esimerkiksi on kytköksissä kansalaisiin, alueisiin myöskin. myöskin unionin toimielimiin. Tämä on nykypäivän tilanne ja tässä yhteydessä on syytä pitää mielessä se, mitä eh, tässä jo professori totesi, eli eh, meidän on katsottava, miten eh, nopeuttaa menettelyjä, miten toimia siten, että kansalliset parlamentit saavat ennen kuin ehdotus otetaan vastaan, jo voisivat esittää eh, hieman eh, asiaa kansalaisille päin ja alueiden suuntaan, sillä varsin ysyin pienet paikallisyhteisöt kokevat varsin raskaina koko eurooppalaisen eh, säännöstön painon ja kattavuuden. Eli tulisi huomioida myöskin näitä pieniä yhteisöjä ja suojella niitä. Ja koko ajan pitää mielessä se, että kansalaiset ymmärtävät, missä mennään ja näin saadaan kansalaiset pysymään Eurooppa myönteisinä. Eli käsittelyn nopeuttaminen ja toisaalta sitten eh, asioihin puuttuminen jo ehdotusvaiheessa silloin, kun komissio ehdotuksen tekee. Jos olisi mahdollista, niin voitaisiin välttyä tällaisilta mahdollisilta konflikteilta näiden kolmen eri tason välillä mm, kansalaiset, Euroopan parlamentti ja, tai kansallinen parlamentti ja sitten EUn toimielimet. Ja sitten asia, eh, joka on tärkeä muillekin parlamentaarikoille, ei vuoropuhelu myöskin parlamenttien välisesti. Tätä asiaa ei ehkä ole painotettu riittävästi eikä hyödynnetty riittävästi. Eli tämän tyyppistä ajatusten vaihtoa. Tämä mahdollistaisi sen, että eh, direktiiveistä puhuttaessa ja varsinkin asetuksista puhuttaessa, ettei niitä nähtäisi jonkinlaisena eh, ylhäältä päin tulevana määräyksenä jotta saataisiin eh, kansalaisille paremmin sellainen vaikutelma, että tietävät, missä mennään näiden eurooppalaisten lainsäädäntöehdotusten tiimoilta. Totta kai tämä nyt on iso työsarka jos halutaan tällä tavalla näissä asioissa edetä ja tilannetta parantaa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Rossini. Meillä on vielä viitisen minuuttia aikaa. Ja Nyt antaisin puheenvuoron kahdelle professorillekin vielä, jos haluat kahdessa puolessa minuutissa yhteenvedonomaisesti myös esittää lyhyitä kommentteja tähän kuultuun kansallisesta parlamentista. Edustaja Furman, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, uh, and thank you for your... Uh, uh... Kiitos, kiitos kysymyksistä. Vilandille ensinnä. Jos oikein ymmärsin, niin tässä on tarkoitus tarkastella sitä, miten vahvistaa kansalaisten oikeuksia. Ei tämä tietysti ole pelkästään parlamentin tehtävä, mutta miten kansalainen voidaan näissä menettelyn eri vaiheissa huomioida Onko mahdollista esimerkiksi eh, kääntyä tuomioistuimen puoleen ennakkopäätösmenettelyä varten? Tämä on suuri ja varsin ajankohtainen kysymys sillä eurooppalaisittain eh, ja myöskin Alankomaiden osalta tilanne näyttää siltä, että tuomioistuimet, tuomarit eh, eivät ole aina halukkaita hyödyntämään ennakkopäätösmenettelymahdollisuutta. Siihen menee tietysti jonkin verran aikaa, mutta se on kuitenkin tärkeä menettely ja mahdollisuus Euroopan kansalaisia ajatellen. Eli vetomuksia ja kanteita kyllä esitetään varsin paljon eh, maassamme ja toivotaan nimenomaan tällaisia ennakkopäätöksiä, koska kansalaiset haluavat, että oikeudet toteutuvat. mutta aina sitten näihin asioihin ei tartuta kansallisten tuomareiden toimesta, koska he usein ajattelevat tietävänsä, kuinka asiat tulee tulkita. Mutta tärkeää olisi, että todella huomioitaisiin se, mitä Euroopan unionin tuomioistuimessa on tehty, mutta välttämättä näin ei aina sitten ole kuitenkaan, kun tarkastellaan kansallisten tuomioistuinten tuomareiden mielenmaisemaa. Tämän lisäksi sitten Busatil esitti kysymyksen Rova Rossini myöskin. Tähän vain yksi kommentti siksi, että herra Smith varmasti, tai Rova Smith voi varmasti täsmentää ja vastata paremmin näihin kysymyksiin. Mutta kun tutustuimme eh, siihen, miten direktiivejä on jäsenmaissa täytäntöönpantu, niin yhteen asiaan kiinnitin erityistä huomiota. En nyt mainitse maata nimeltä, mutta olimme kuitenkin käymässä yhdessä jäsenmaassa ja juttelimme siellä viranomaisen kanssa. Me sitten totesimme keskustelun yhteydessä ja Kreikan edustaja totesi, että no, olette siellä 11 tässä komission scoreboardilla, mitä tulee transponointiin, ja silloin tämä korkea johtaja pääjohtaja sanoi, että no näytäpäs, näytäpäs sitä paperia vähän. Yhdestoista, kun eihän tämä nyt voi pitää paikkansa, kyllä me olleen korkeammalla meidän on oltava, koska muuten siitä on meille haittaa. Eli tällä tavalla reaalipolitiikka toimii. Eli strategista peliä ikään kuin tässä oli pelattu, eh, eh, jotta saavutettiin hyvä ranking – sen sijaan, että ajateltiin, että e, direktiivi tulisi transporoida nopeasti. Ja jos liian nopeasti tehdään, niin tässä on sitten huonona puolena se, että jos kaikki eivät näin tee, niin ei lähdetä liikkeelle samasta e, tilanteesta ja yritystä. E, yritykselle saattaa olla haitaa, haittakin siitä, että se haluaa toimia nopeasti. Ja tähän asiaan on myöskin puututtava jollain tavalla koska pelkät pyhät sanat sitoumuksesta eivät riitä Tietysti könttäsumma on tässä ehkä mielenkiintoinen lähestymistapa, mutta sekään ei pelkästään riitä. Ehkä tarvitaan lisäsääntelyä. Se voisi olla yksi tapa edetä, vaikka en ihan sataprosenttisen vakuuttunut ole siitä, mitä tässä kollega tai Saksan parlamentin edustaja herra Brander totesi, että olisiko aina hyvä asia tai huono asia, jos säädellään enemmän. Joskus sitä voi olla hyötyäkin. Jotain siis tarvitaan näiden transparointimenettelyjen nopeuttamiseksi, koska tämän tyyppistä strategista peliäkin tunnutaan joskus pelattavan. Rova Smith, minuutti taisi jäädä jäljelle teille. Okay. Mun ihan lyhyesti. Ihan pikainen sana ennakkoratkaisuista. Se on mutkikas juttu. Ennakkoratkaisut tuskin ovat aina paras tapa tarjota kansallisille oikeuksia. Se on kallista oikeudenkäyntiä, ennakoimattomia tuloksia, koska siihen liittyy paljon oikeudellista harkintavaltaa. En ole ihan varma, että sieltä löytyy ratkaisu, koska viime kädessä meillä on kaksinainen mekanismi, rikkomusmenettely ja ennakkoratkaisu. Ja totta kai on paljon näyttöä siitä, että nämä ovat riittämättömiä keskenään. Ei sieltä löydy vastauksia aina. En puolueettomuuteen en aikonut puuttua, mutta taidanpa puuttua. Olen se kirjan kirjoittanut kritiikiksi komissiolle puolueettomuuden puutteesta, mutta nyt onkin puolustaa, että koska komissio on kuitenkin poliittinen eli viime kädessä, sillä on poliittisia painopisteitä, tuotu julkikin, joita se ajaa, ja myös sitten rikkomusmenettelyä käynnistetään poliittisten painopisteiden pohjalta, sillä on rajallinen voimavara tehdä sen enempää. Eli tämän kai tunnustettava miksi se näyttää sitten puolueettomalta kilpailupolitiikassa, koska se on erotuomarina kahden ison kaupallisen vastavoiman välillä, eikä se tavallaan kilpaile jäsenvaltioiden kanssa legitimiteetistä. Eli tilanne on siis tyystin toisenlainen, ja tämä riittäköön. Ne. Hyvä. Kuvasti kiitoksia kaikille näistä virkistävistä alustuksista ja puheenvuoroista tämän teeman tiimoilta. Toivottavasti lähitulevaisuudessa meillä on lisätilauksia näihin keskusteluihin. Ajatellaan myös uusi lainsäädäntö eri haasteineen. Anteeksi, mutta kun ei tässä enää ole aikaa, olen todella pahoillani. So, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät. Hauskaa tietenkin, että siellä käydään keskusteluja. Heijastelee sitä, että nämä kokoukset ovat hyödyllisiä haasteena teille. Mutta ikävä kyllä, meillä on omat aikapaineemme. Eli jatkamme kolmannella paneelilla. Siinä aiheena on oikeusasiamiesten rooli ja vetomusten merkitys myös välineinä estää rikkomukset. Jos sopii, niin nyt pyytäisin, että Euroopan oikeusasiahenkilö Riley tulee alustamaan. Olkaa hyvä. Thank you very, thank you very much. Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. On mielenkiintoista olla taas täällä. Erittäin tärkeä aihe ilman muuta myös minulle kun tarkastellaan oikeusasiamiehen toimia sitten vetomuksia näissä rikkomuskysymyksissä. Mm, toimimme ihmisten e, etujen asialla ja tulemme kuvan mukaan silloin, kun ongelmia ilmenee ja käytämme tuosituksia ja muita välineitä, kun halutaan tehostaa avoimuutta ja mm, vastuunkantoa julkisissa palveluissa. Soft powerista lähdemme liikkeelle, mutta tutkintaan liittyvät, liittyvät valtuudet mahdollistavat sen, että voimme vaikuttaa muutokseen. Joskus yksittäinen paljastus voi paljastaa suuremmatkin ongelmat ja mahdolliset huomiot saattavat johtaa systeemisen virheen löytämiseen. Ja varsin usein omat oma-aloitevaltuuteni ovat osoittautuneet varsin tehokkaaksi keinoksi näiden järjestelmällisten ongelmien löytämiseen sen, että kunkin valituksen osalta avataan yksittäinen tutkinta. Esimerkki, ja se liittyy tämän päiväiseen käsittelyyn, tutkinta liittyen siihen, kuinka Euroopan komissio suhtautuu niihin rikkomushakemuksiin, jotka esitetään Europe Pilot Schemein liittyen. Tässähän pyritään huomioida varhaisessa vaiheessa virheet, jotta ei jouduttaisi menemään muodolliseen rikkomusmenettelyyn. Mutta kun varsin useita valituksia pilotista oli saatu, pyysin suht, ajoin suhtautua hieman yleisemmin tähän asiaan. Ja strateginen tutkintani keskittyi moniin ongelmiin, eli kuinka menettelyjä voitaisiin parantaa komissiossa valituksiin liittyen. Tämä sai hyvän vastaanoton ja sitten ehdotin, että olisi hyvä, jos komissio tarkastelisi paremmin suhteitaan syytteen nostamiseen edustavan tahon ja toisaalta sitten avoimuuden lisäämisen välillä. Paljon liikkuu, liittyy siihen, että ei ymmärretty sitä, miten komissio käsittelee rikkomis, rikkomuspyyntöjä ja toisaalta sitten komissio siksi petti kansalaisten odotuksia, jotka ainoastaan halusivat virhettä korjattavaksi ja jos menettelyä ei avata tai jos e, e, ei aiota jatkaa, niin silloin komission on annettava e, kanteenostajalle riittävät perusteet, miksi ei, koska muutoin syitä jää valituksille. Saksan on täytänpannut sähköisen yksityisen direktiiviä ja tässä sitten ehdotimme, että komissio, joka avaisi tutkinnan, antaisi selvennyksen sille, miksi näin ei tehdä. Ja sitten saatiin parempi selvennys yhdestä kysymyksestä, joka liittyi kanteeseen, mutta vieläkään vastaan kaikki argumentit eivät olleet riittävän kattavasti esillä. Ja on tärkeää, että ne, jotka puuttuvat näihin epäkohtiin, saavat eh, halutessaan pääsyn asiakirjoihin. Usein tätä pyydetään, mutta eh, sitten toimielimet eivät välttämättä mahdollista, vaikka näin ongelmat voitaisiin tuoda esiin. Eh, jokin aikaa sitten MEPI esitti minulle pyynnön ja valitteli sitä, ettei ollut sääntelykomitean pöytäkirja asioihin ja asiakirjoihin saanut pääsyä. Ja hän halusi nämä, koska tätä Dieselgate-skandaalia tutkittiin myös parlamentissa. Ja komission tulisi mahdollistaa parempi pääsy näihin pöytäkirjoihin ja myöskin niihin päätöksiin, joita ovat esittäneet jäsenmaiden edustajat. Eli on tärkeää, että kansalaiset saavat paremman käsityksen siitä, mitä niiden hallitukset, mitä maiden hallitukset tekevät toimielimissä. Ja sitten oikeusasemien toimet myöskin voidaan huomioida tässä yhteydessä. verkosto voi esittää minulle pyyntöjä liittyen Euroopan unionin kysymyksiin ja sitten pyrin saamaan toimielimiltä asiantuntijavastauksia ja komissiosta varsinkin olen saanut paljon tukea. Näin voidaan eh, parantaa kansallista ja alueellista tutkintaa siten kuin se pelkästään aluetasolla ei olisi ollut mahdollista. Ja Belgian eh, oikeusasiamies myös esitti tutkintapyynnön eh, perheenyhdistämiskysymyksessä ja itse kun toimin Irlannissa hyödynsin usein eh, verkostoa, kun esimerkiksi tarkasteltiin kysymyksen liittyen maataloustukiin. Ja tässä myöskin rinnakkaistutkinta on mahdollista, eli yhdessä verkoston kollegoiden kanssa käydään käsiksi kysymyksiin silloin, kun puhutaan asioista, jotka ovat sekä Euroopan alaisia kuin myöskin kansallisia. Esimerkiksi tarkasteltiin sitä, kuinka jäsenmaat ovat tiettyjen aineiden direktiiviä täytäntöön panneet. Ja tässä totesin, että on erittäin tärkeää, että komissio näiden tarkastusten osalta toimii tehokkaammin ja myöskin vientiluottoasiaa tarkasteltiin tältä pohjalta ja sitä, miten ihmisoikeusperiaatteista eh, on pidetty kiinni ja tois, miten sitten on hoidettu turvapaikkamenettely silloin, kun puhutaan palautuksista. Eli tässä muutama esimerkki siitä, miten minunkin työstäni voi olla apua näissä kysymyksissä ja todella eh, paljon muutakin voivat kansalliset ja alueelliset oikeusasiamiehet tehdä. Kiitos. Kiitos, rouva oikeusasiahenkilö. No niin, hyvät naiset herrat, sitten vetomusvaliokunta laati minulle pidemmän esityksen siitä, miten menemme ongelman vetomusvaliokunnassa. Nyt toteaisin, että vetomusvaliokunta valmistelee joka vuosi lausunnon mietintöön liittyen EU-lainsäädännön täytäntöpano seurantaa. Se on meille etusijalla, se on erittäin tärkeä asia meille. Me pyrimme joka vuosi keskustelemaan näistä muiden kollegojen kanssa muista valiokunnista Euroopan parlamentissa ja meillä on hyvä yhteistyötä myös oikeusasiamiehen henkilön toimiston kanssa. Kiitos kovasti siitä. Sitä on hyvä jatkaa. Tästä syystä me järjestämme, järjestimme kahden päivän tapaamisen aloitteen, että voidaan keskustella kansallisten parlamentin edustajien ja oikeusasemiesten kanssa. Toisin sanoen, tämä on meidän vakaa toivemmekin, että voidaan jatkaa tätä Euroopan parlamentissa. Tässä nyt ihan lyhykäinen julkilausuma vetomusvaliokunnan puolelta. Ja nyt pyytäisin, että meidän arvon tutkijamme, asiantuntijamme Lissabonin yliopistossa herra eh, Tiago Tiburcio alustaa miesten roolista tai vetomusvaliokunnan roolista EU-lainsäädäntö rikottaessa. Olkaa hyvä. No, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Vielä kerran kiitokset. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä vieraananne keskustelemassa tästä asiasta. Eli oikeusasiamiehen ja vetomusvaliokunnan rooli selvitettäessä sopimusrikkomuksia. Lähestyn asiaa siten, että kerron, mitkä erot ovat olemassa oikeusasiamiehen ja vetomuksen välillä ja mitä valitukset ja vetomukset ylipäätään ovat. Lisäksi katson hyviä käytänteitä ja sitten lopuksi vielä muutamia suosituksia. Eli mitä tulee vetoomuksiin ja oikeusasiamiehen, niin niiden avulla kansalaiset voivat varmistaa, että lainsäädäntö pannaan oikealla tavalla täytäntöön vedoten parantamisen varaan, ottaen huomioon olemassa olevat ongelmat EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa. Mutta oikeuksilla on omat rajansa. Kyse on oikeastaan menettelystä, eli oikeudesta tulla kuulluksi. Mutta jos valitus esitetään oikeusasian miehelle, niin siitä saadaan yleensä päätös. Oikeusasiamiehen on päätettävä, onko perusteita tälle valitukselle. Ja tämä liittyy läheisesti parhaiden käytänteiden lähestymistapaan. Oikeusasiamiehen päätökset ovat ikään kuin enemmän tähän yksittäisen tapaukseen liittyviä päätöksiä. Näillä oikeuksilla on yhteneviä, yhteneväisiä tekijöitä, mutta eroavaisuuksiakin löytyy. Lain mukaan henkilöllä on oikeus vetomukseen – he voivat oikeastaan ottaa minkä tahansa asian esille valituksessaan. Eli valitus voidaan esittää sekä suullisesti että myöskin kirjallisesti asianomaisella on mahdollisuus valita jompi kumpi näistä vaihtoehdoista Vetoomukset esitetään instituutiolle, kun taas valitus esitetään suoraan oikeusasiamiehelle. Mutta molemmissa tapauksissa henkilöllä on oikeus saada palautetta toimistaan. Eli tällainen ero näiden välillä on. Edustuksellisen ja välittömän demokratian välillä on ero, mutta vaikuttavan demokratian osalta voidaan sanoa, että henkilö voi todellakin itse suoraan vaikuttaa tilanteeseen, kun edustuksellisen demokratian osalta henkilö edustava taho toimii. Mitä tulee osallistavuuteen? Usein ongelmana on pidetty sitä, ettei saada omaa ääntä kuuluviin. Os, oikeusasiamiehen pitäisi tietenkin tähän puuttua, mutta muun muassa Scarrow ja muut tutkijat ovat havainneet vaikuttavassa demokratiassa – sellaisen ongelman, että niillä, joilla on voimavaroja ja mahdollisuuksia, niin saavat helpommin oman äänensä kuuluviin. Ja viime vuosien aikana on käynyt ilmi, että aliedustus on selvä ilmiö jos ajatellaan kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa, niin Liettuan oikeusasiamies toteuttaa vuosittain katsauksen ja siltä pohjalta voidaan kohdennetusti toimia varmistaakseen, että taka-alalle jääneet ryhmät saavat oman äänensä paremmin kuuluviin. Lisäksi on olemassa Irlannin esimerkki, jossa hyvinkin seikkaperäisesti kerrotaan erilaisista valituksista. Tätä lähestymistapaa ei kylläkään kauteta kovin laajalti. mutta näiden tietojen pohjalta olisi helpompi selvittää, mitkä ne varsinaiset ongelmat ovat ja miten niihin pitäisi tarttua. Jos ajatellaan itse menettelytapaa, niin ihmiset voivat osallistua kuulemistilaisuuksiin, keskusteluihin, keskusteluihin kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamenttiin edustajien kanssa ja niin poispäin. Ja varsinkin jos keskustelut lähetetään suoratoistona netin kautta tai jopa TV-lähetyksenä, niin tällaisilla keskusteluilla on vielä suurempi vaikutus. Walesin oikeusasiamies ihan hiljattain ilmoitti, että tällaiset todelliset keskustelut olisivat tärkeämpiä, siis todelliset kasvokkain tapahtuvat keskustelut. Mutta meidän täytyy muistaa, että on olemassa tiettyjä raja-arvoja, jotka täytyy ylittää esimerkiksi Portugalissa noin 4000 allekirjoitusta ennen kuin asia voidaan viedä täysistunnon käsittelyyn. Saksassa taas 50 000 allekirjoitusta, joten riskitekijöitä on olemassa näihin kynnysarvoihinkin liittyen. Ne voivat estää asian käsittelyyn ottamiseen. Mutta jos tällainen raja ylitetään, niin kansalaisilla on mahdollisuus osallistua kuulemisiin ja keskusteluihin ja kertoa siten kautta, sitä kautta oman näkemyksensä asiasta. Sekä vetomusvaliokunta että oikeusmiesjärjestelmä tarjoavat hyvän mahdollisuuden suuremman joukon asioiden käsittelylle. Jos ajatellaan näitä online-foorumeita, niin ne antavat mahdollisuuden yhdistää voimat eli laajempi henkilöryhmä voidaan tätä kautta tavoittaa. Ja näin voidaan myöskin varmistaa, että tietyt ryhmät, jotka eivät yleensä saa ääntään kuuluviin, niin saavat tällaisten yhteisten hakemusten ja valitusten kautta oman äänensä kuuluviin. Mutta myöskin digitaalinen kuilu aiheuttaa ongelmia. Meidän pitää pystyä tarjoamaan myöskin niin sanottuja perinteisiä valituskanavia, eli ihan perinteistä lomaketta käyttäen tai puhelimitse. Eli kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että usein välineiden avulla voidaan käsittelyaikaa lyhentää ja keskusteluja helpottaa. Eli tarjolla on aivan uusia välineitä, Mielestäni sitä kautta voidaan toimintaa tehostaa entisestään. Yksi väline, joka on innovoivalla tavalla vaikuttanut tilanteeseen, on sosiaalinen media. Ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia toimia aivan reaaliajassa, kuten esimerkiksi Twitterin avulla. Kaikki eivät tietenkään näitä somevälineitä käytä. Eli sosiaalisen median välinein viestintä on helpottunut huomattavassa määrin, mutta meidän täytyy katsoa, että miten voimme parhaalla tavalla edesauttaa todellisen vuoropuhelun aikaansaamista. Ja jos haluamme saada aikaiseksi todellisia yhteyksiä kansalaisiin, niin viestinnällä on keskeinen rooli. Kyse ei ole vain ainoastaan tiedon välittämisestä, vaan myöskin siitä, että voidaan puhua todellisesta osallisuudesta – näin voidaan kansalaisläheisyyttä vaalia. Kyse ei ole vain ja ainoastaan tiedon välittämisestä. Mainittakoon esimerkkinä Itävallan oikeusasiamiehen oma TV-ohjelma, viikoittainen sellainen. Näin voidaan todellakin pitää yhteyttä kansalaisiin Alankomaiden oikeus asiamiehen omassa ohjelmassa kerrotaan tarkemmin oikeusasiamiesjärjestelmästä, miten se käytännössä toimii tosi tapahtumiin perustuvien juttujen pohjalta. mutta tätä ei käytetä kovinkaan laajalti, mutta näinkin tietoa voitaisiin helposti levittää joko online-maailmassa tai mustaa valkoiselle printattuna ja kansalaisille jaettuna. Tässä voitaisiin tehdä yhteistyötä keskeisten kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta Ongelmana on se, että ei tiedetä, miten EU-toimielimet voisivat kantaa kortensa kekoon. Onhan meillä myöskin oikeusasiamiesverkosto. Sen avulla kansalaisia voidaan valistaa oikeuksistaan ja kertoa heille EU-lainsäädännöstä. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit tekevät myöskin yhteistyötä, mutta toisin kuin oikeusasiamiesjärjestelmässä, niin vetomus valiokunta ei ole saanut hirveästi näkyvyyttä. Yhteenvedonomaisesti haluaisin vielä todeta seuraavaa. Meidän täytyy varmistaa, että voidaan käyttää muun muassa somea hyväksi. Voitaisiin luoda aiheelle omistettu somekanava. kanava Näin voitaisiin rohkaista ihmisiä käyttämään näitä välineitä enenevässä määrin. Ehkä tämä olisi omiaan rohkaisemaan ihmisiä käyttämään näitä uusia välineitä. Valistuskampanjoita kannattaisi toteuttaa Eli meidän täytyy välittää tietoa kansalaisille, kertoa vetomusten määristä, valitusten määristä, jatkotöistä, seurantatöistä. Näin voimme todellakin lähteä asioita selvittämään juurta jaksaan ja katsoa, minkälaisia ratkaisumalleja voisi olla tarjolla. Ja vuosittaisissa oikeusasiamiehen ja vetomusvaliokuntien kertomuksissa voitaisiin ihan omassa luvussa kertoa enemmän aikaansaannoksista. Ja lopuksi vielä seuraava. Meidän täytyy tietenkin vaalia kansalaisläheisyyttä käyttäen uusia teknologioita – esimerkiksi älypuhelinten avulla tai videoklippien säästyksellä. Jotkut kansalaiset haluavat käyttää perinteisiä viestintävälineitä tiedon välittämisessä. Sekin on yksi mahdollisuus, mutta kyse on siitä, että viestintä on laajempaa tietoa välitetään ei ainoastaan valitusten esittelijöille. Seuraataakin on toteutettava, on arvioitava, mitä on saatu aikaiseksi. Tämä työ on tietenkin tehtävä kaikkien asianosaisten kanssa, oikeusasiamiesten, vetomusvaliokunnan, jäsenten ja muiden kanssa. Ja lisäksi täytyy keskustella kansalaisten kanssa siitä, miten he arvioivat järjestelmän toimivan. Järkevintä olisi, jos voitaisiin asia lähestyä kahdessa vaiheessa, eli menettelyn alkuvaiheessa ja sitten lopussa katsotaan vielä – onko kansalaisten toiveisiin voitu vastata. Näin voitaisiin luottamusta poliittiseen järjestelmään vahvistaa. Tutkimustulokset ovat, ovat osoittaneet, että näin tuloksen voidaan saada aikaiseksi viestintäkampanja tietenkin se onnistuisi esimerkiksi lentolehtisten avulla tai muuten vastaavanlaisia välineitä käyttäen. Tässäpä kaikki omalta osaltani tässä vaiheessa, jos on kysyttävää, niin mielelläni pyrin kysymyksinä vastaamaan. Kiitoksia herra Tiburcio mielenkiintoisesta ja innoittavasta puheenvuorostanne. Se oli hyvä tilanneanalyysi. Ja nyt annan puheenvuoron seuraaville neljälle puhujalle. Kaikki oikeusasia henkilöitä Euroopan eri maista. Pyytäisin ensin, että rouva Silvia Spurek, joka on ihmisoikeusasioiden varakomissaari Puolasta. Hän voisi tulla tänne nyt puhumaan. Olkaapa hyvä. Uh, good afternoon. I will speak. Uh, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos kutsusta tulla tänne puhumaan. Ja tarkastelen asioita siis Puolan ihmisoikeus äh, mieslaitoksen kannalta. Ja Poltnar äh, äh, kommentoi asioita myöskin, mutta tämä ehkä on sitten hieman muodollisempi kannanotto. Viime vuodet ovat osoittaneet sen, että monissa tilanteissa eu lainsäädäntömekanismi ei ole riittävän tehokasta. Transponointi ja EU-lakien täytäntöönpano eivät aina heijastele eurooppalaisia arvoja ja ajatuksia. Jäsenmaat eivät suojele oikeuksia ja vapauksia siten kuin toimielimet ovat suunnitelleet ja siten kuin direktiiveihin on kirjattu. Lähden liikkeelle hieman kertomalaista. Kuten tiedätte, EU-direktiivillä suojellaan kansalaisia diskriminointia vastaan vain tiettyyn rajaan asti. Suojelu on melko laaja silloin, kun puhutaan esimerkiksi rotuun tai etnisen alkuperään liittyvästä eh, syrjinnästä, mutta se on kuitenkin rajallisempi silloin, kun puhutaan esimerkiksi sukupuoleen liittyvästä syrjinnästä tai eh, vammaisuuteen liittyvistä ongelmista. Ja näin ollen kansalaiset jäävät eh, lakienkin, lakinkin suhteutettuna erilaiseen asemaan. Tämän lisäksi vammaisten oikeuksien yleissopimus sitoo EUta ja YK komitea on jo vaatinut EUta yhtenäistämään lainsäädäntöä näissä asioissa. Tilanne voisi muuttua, kun ajatellaan horisontaalista asetusta, josta luonnos esitettiin vuoden 2008 heinäkuussa, mutta sitä ei sitten missään vaiheessa saatu hyväksyttyä. Tässä esimerkki siitä, että poliittisen eh, tahdon puutetta on jäsenmaissa, eikä ole tehokkaita komission välineitä, joilla se voisi tätä tahtoa jotenkin edesauttaa valikoivat säännökset direktiiveissä, mitä tulee tasapuoliseen kohteluun, ovat johtaneet siihen, että erilaisia puutteellisia lakeja on hyväksytty. Tästä esimerkkinä Puolan laki siitä, kuinka täytäntöön pannaan tasapuolisen kohtelun eh, säädöksiä. Ja kun tätä lakia lukee, huomaa esimerkiksi sen, että etnisten vähemmistöjen syrjintä eh, on kiellettyä, mutta sitten samalla alueella sitten ihmisten syrjintä seksuaalisen suuntautumiseen liittyen onkin sallittua, tai että eh, rotun pohjautuvan syrjinnän uhrit eh, saavat oikeuden erilaisiin oikeuden, terveydenhuoltopalveluihin, mutta tätä ei sitten mahdollisteta esimerkiksi vammaisille ihmisille. Toisaalta on katsottava, eh, miten on hakattu joitain suuria metsäalueita ja on erittäin tärkeää, että tietoihin pääsy mahdollistetaan ja myöskin ympäristökysymykset tämä tulisi Ohursin yleissopimuksen mukaisesti mahdollistaa. Sen säännökset huomioidaan EU-direktiiveissä ja ne vaativat, että jäsenmaiden tulee pitää huoli siitä, että eh, tahot, jotka ovat kiinnostuneita ja haluavat saada pääsyn näihin julkisiin esityksiin, voivat näin tehdä. Jos halutaan mahdollistaa kansalaisjärjestöille kanteennoston mahdollisuus silloin, kun puhutaan ympäristön vaikuttavista hankkeista. Tämä on myöskin asia, jonka tuomioistuin on jo vahvistanut. Ristiriitaisuutta EU-laissa ja kansallisessa laissa on, ja se on kaksi ulottuvaista. Ensinnäkin hallintokomitean puoleen kääntyminen ei ollut mahdollista, kun puolalainen halusi nostaa kanteen katsottiin, että kansallisen lainsäädännön mukaisesti on oikeus jättää valitus ainoastaan, jos on ollut mukana osapuolella näissä menettelyissä. Kuitenkaan kansalaisjärjestö ei ollut mukana. Niinpä Puolan ihmisoikeusasenajaja päätti tehdä valituksen tästä hallintoneuvostoon, mutta hallintoneuvosto kummallakin oikeusasteella katsoi tätä valitusta ei pätevänä siksi, että valitus oli eh, tämän varsinaisen aihealueen ulkopuolella, mitä, mikä kuuluu siis hallinto tuomioistuimen käsiteltävien asioiden piiriin Puolassa. Ja tämän lisäksi vaikut- huomattiin kuitenkin, että ihmis, oikeusasiamiehen esittämät argumentit olivat päteviä, mutta silti tämän nostamaa pyyntöä ei oltu valmiit käsittelemään. Ja näin siis ei ollut mahdollista tällä tavalla asioihin hakea korjausta. Kolmanneksi, ja pahoittelen, että nyt puhun melko lailla suoraan, mutta tämä oli ikään kuin testi eh, sille, kuinka tehokkaita ovat EU-lait. Ja tästä yhtenä suurena testinä eh, maahanmuuttokriisi. Se on ollut suuri haaste, kun suuria pakolaismääriä on jouduttu ottamaan vastaan. Ja suuri määrä näistä ihmisistä edelleenkin on tuen ulkopuolella syyskuussa 2015 Euroopan neuvosto totesi, että yli 6000 koko maan kansalaista otettaisiin. Ja vaikkakin komissio on kommentoinut asiaa, Puola ei näistä omista velvoitteistaan ollut valmis pitämään kiinni. Ja näin poliittisen tahdon puutteen vuoksi monet viattomat ihmiset ovat joutuneet kärsimään. Ihmiset, naiset, miehet, lapset jääneet ilman tukea tai jopa hukkuneet, kun ovat yrittäneet päästä Eurooppaan. Toisaalta pääsy luokiteltuihin tietoihin silloin, kun puhutaan kansainvälisestä suojelusta ulkomaalaisille ihmisille Puolassa näillä henkilöillä ei ole tietoa eh, todellisesta tilanteesta eikä heille mahdolliseta eh, korvauksen haku tai muutoksen mahdollisuutta, vaikka ihmisoikeussopimus ja perusoikeussopimus tämän mahdollistaisivatkin. Tuomioistuin on tehnyt päätöksiä. Esimerkiksi se päätti, teki päätöksen siitä, että jos haluaa hakea muutosta, tällöin osapuolelle tulee tarjota mahdollisuus saada kuulla päätöksen perusteet, jotka häntä vastaan on esitetty, joko lukemalla tämän päätöksen itse tai että hänelle kerrotaan nämä perustelut. Eli nämä ovat muutama esimerkki siitä, eh, kuinka voidaan osoittaa, että kansalaisten oikeuksien suojelu ei toteudu kunnolla EU:ssa. Jos EU-tahoilta ja kansalliselta oikeusasiamieheltä ei olisi saatu vahvaa tukea, tilannetta ei myöskään voi parantaa, mutta kannattaa muistaa se, että kapasiteetti vieläkin on rajallista ja kannattaa muistaa se, että lainsäädäntöhankkeet, niissä on kyse ihmisistä, kansalaisista, heidän tarpeistaan ja unelmistaan. EU laki voi ratkaista heidän ongelmansa, taata heidän oikeutensa ja vapautensa tai jättää ihmiset ypösen yksin. Niin sanottu uhrien eh, tukemisen direktiivi huomioi sen, miten suhtautua eh, ja tukea uhreja, jos eh, väkivalta on kohdistunut tai tapahtunut eh, lähisuhteissa tai ollut luonteeltaan seksuaalista. Nimenomaan nämä asiat tulisi nostaa vielä laajemmin esiin ja toivottavasti tulevaisuudessa tähän mahdollisuus tulee tarjoutumaan. Tässä vaiheessa ainoastaan toteaisin, että tämän direktiivin vaatimuksia ei ole täysimääräisesti täytäntöön täytäntöön pantu Puolassa tähän mennessä. Kiitos. Kiitoksia kovasti, näitte reaktiotkin. Ja sitten antaisin puheenvuoron seuraavalle puhujallemme, rouva Maria Petakiova, joka on Slovakian ihmisoikeuskomissaari. Olkaa Hyvä, Tervetuloa Brysseliin. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Mitä tulee tähän paneeliin, niin me sovimme, että me puhumme jokainen omaa kieltämme. Silloin Puolan kollega ei vielä ollut tosi läsnä. Minä olen kovasti kiitollinen myös tästä tilaisuudesta että voin kertoa teille meidän kokemuksestamme, kun on kyse Euroopan lainsäädännön täytäntöönpanosta ja soveltamisesta Slovakiassa. Minun esimerkkini tulevat pienistä vesivoimaloista ja oikeastaan liittyen niihin asioihin, joita me olemme kuulleet jo ennen lounasta. Ensinnäkin kertoisin tarkemmin, minkälaista toimivaltaa, mitä valtuuksia, minkälaista tehtäväkenttää oikeusasiamiehellä on Slovakiassa. Sen jälkeen kerron pienistä vesivoimaloista, jotka liittyvät EU-lainsäädäntöön. Ja sitten kerron myös maaliskuun 2017 erityiskertomuksesta, joka toimitettiin Slovakian parlamentille ja mitä päätelmiä siellä on. Slovakian oikeusasiamies, joka on oikeuksien julkinen puolustaja nimeltään, on kirjattu myös Slovakian tasavallan perustuslakiin. Se lisättiin itse asiassa perustuslakiin vuonna 2001. Tässä näettekin tärkeimmät tehtävät ja valtuudet, joita Slovakian oikeusasiamiehellä on. Slovakiassa instituutiolla on pitkä tausta tavallaan 15 vuotta. Minä uskon, että me olemme yhä enemmän näkevänsä, mitä hyötyä on ylipäätään tällaisesta instituutiosta. Ajatellen muita perustuslaisia toimielimiä, joita meillä on Slovakiassa. Mitä tulee sitten oikeusasiamiehen tärkeimpiin tehtäviin, niin ensinnäkin se on parlamentin alainen, jonka parlamentti on valinnut ja joka myös raportoi parlamentille. Hän on kansallinen oikeusasiamies ja e- elimenä se on monokraattinen. Toisin kuin ehkä kollegat, niin kun he täällä nyt edustavat joitakin maita hekin, niin oikeastaan he edustavat oikeusasiamiestä sinällään, kun Slovakiassa on vain tämä yksi, ei varahenkilöitä. No sitten menetään tapaus selvityksen, joka liittyy pieniin vesivoimaloihin. Slovakiassa meillä on kaiken kaikkiaan 203 tällaista vesivoimalaa. Toisaalta niitä voisi olla jopa 375 enemmän tämän päälle hyödyntäen kaikkia Slovakian jokia. Tietenkin tässä on hyvät ja huonot puolensa, kun meillä on pieniä vesivoimaloita käytössä. Pienen vesivoimalan ajatuksenahan on, että tavallaan tässä on Kioton pöytäkirja myös taustalla, eli kun maat ovat sitoutuneet vähentämään kasvuhuonekaasuja ympäristöä suojelleen, niin Euroopan unionissa on tukea uusiutuville energialähteille annettu. Yksi mahdollisuus on tietenkin myös, että me käytämme kaikkea sitä potentiaalia, mitä löytyy joistamme. Eli myös hyödyntää jokien voimaa vesivoimaloissa. Pienet vesivoimalat on nähty sellaisena, jotka voivat tarjota sähkötuotaan 10 megawattin asti. Mennäkseni sitten hyötyihin, eli sen sijaan, että ei tuoteta energiaa fossiilisesta energialähteisestä, niin tällaiset pienet vesivoimalat ovat parempia ilmastolle, on vähemmän jätettä ja huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuljetuskustannuksetkaan eivät ole kovin merkittävät. Näin voidaan myös energialähteitä monipuolista ja taata energiavarmuus. No sitten kielteisellä puolella se tietenkin hidastaa jokien juoksua, muuttaa lämpötilaa niissä ja myös happitilaa. Siinä käytetään myös itsepuhdistuskeinoa ja siinä muutetaan totta kai myös sitten populaatioita joissa ja ympäristössä. Se vaikuttaa monimuotoisuuteen, biotyypit ehkä pirstaloituvat. Ja varsinkin kun on kyse pienistä ja harvoista biotyypeistä, ne saattavat tuhota kokonaan. Jos ajatellaan myös jokien jatkuvuutta, se saattaa keskeytyä, kun pannaan esteitä sinne. Näin tämä saattaa vaikuttaa muun muassa kalojen juoksuun ja tuotantoon menevät nyt ihan kaikkiin näihin yksityiskohtiin aiheessa, niin voidaan sanoa, että sanotaan, että pienet vesivoimalat ovat taloudellisesti hyödyllisiä, ne ovat hyväksi, mutta ne vaikuttavat toki ympäristöön. Minä uskon, että jos me todella haluaisimme verrata erityyppisiä energiatuotantokeinoja, niin meidän pitäisi myös tarkastella ympäristöseurauksia, joita on pienillä vesivoimaloilla. Esimerkiksi on olemassa selvä ongelma siinä, että voi kokonaan hävitä tai äh, hävitä tai pienetä ainakin ekosysteemipalvelut. Jos ajatellaan ekosysteemipalveluita, niin, niin se on luonnostaan syntyvää, itse luonnossa syntyvää. Ja siksi minusta Euroopan unionissa olisi hyvä ottaa tämä esille myös muun muassa kun tarkastellaan koko luonnonsuojeluohjelmaa Naturaa 2020 asti. On tehty paljonkin vaikutusten arviointeja tällä saralla. Ja jos ajatellaan yva direktiivi, niin se on kaiken keskeisin, kuten myös ympäristöstrategia-arviointidirektiivi. tämä ESA-direktiivi. Niin ikään olen sitä mieltä, että meidän on hyvä pitää mielessä eräs toinenkin direktiivi, nimittäin vesipuitedirektiivi ja myös yhtä lailla habitat-direktiivi. Toisin sanoen, meillä on joukko ympäristödirektiivejä yhtäällä ja sitten toisaalla meillä kuitenkin rohkaistaan tuottamaan energiaa uusista energialähteistä. Eli tässä on selvä vastakkainasettelu direktiivien kesken. Eli lainsäädännössä on ristiriitaisuuksia. Siksi minä olen omalta osaltani pyrkinyt käymään läpi artikloja Slovakian perustuslaista, Eli poimimaan sellaisia artikloja, jotka voisivat olla perustana oikeusasiamien työlle silloin, kun hän miettii sitä, onko perusoikeuksia vapauksia rikottu. Tässä tulee mieleen artikla 45 varsinkin ja myös 44, eli oikeus tulla kuulluksi ympäristön tilasta. Ja monesti myös 46 artikla on ollut esillä, eli oikeus, oikeus, ja toimiin. Minä olen tässä nyt puhunut tilanteesta yleisellä tasolla, mutta jos ajatellaan itse Slovakian oikeusasiamiestä, niin maaliskuun 2017 erityiskertomus viittaa nimenomaan tähän selvään ristiriitaan, joka on olemassa, että on ristiriitauksia näiden ohjeiden kanssa. Yhtäältä pitää tuottaa energiaa uusiutuvista energialähteistä ja sitten myös noudattaa ympäristöstandardeja toisaalta. Maaliskuun 2017 erityiskertomus toimitettiin parlamentille ja hallitukselle niin ikään. Se perustui laajaan tutkimukseen, jonka oikeusasiamies tilasi. Nimittäin oli tullut toistuvia valituksia siitä, miten viranomaiset olivat täytäntöön panneet näitä direktiiviä, ympäristövaikutusdirektiiviä ajatellen ja strategiadirektiiviä ajatellen. Tavoitteena oli arvioida, oliko arviointia tehty kansallisen lainsäädäntöä, kansallista lainsäädäntöä noudattaen, mutta myös päätöksentekoa noudattaen EU-lainsäädännön kohdalla. Selville kävi, että oli tapahtunut vakavia rikkomuksia perusoikeuksien vapauksien kohdalla. Niitä oli selvästi poljettu. Ihmisille ei ollut kerrottu riittävästi ympäristön tilasta, Ihmiset eivät myöskään ole pystyneet nauttimaan oikeussuojakeinoistaan tai suojastaan. 44-46 artiklat tulevat kyseeseen tässä perustuslaissa ja rikkomukset ovat järjestelmällisiä. Niitä tuli tavan takaa vastaan yhdet ja samat ongelmat. Varsin usein viranomaiset hyvin epäjohdonmukaisesti tekivät päätöksiä, hyvin muodollisesti sitä paitsi, ilman että mielessä olisi ollut asianomaiset kriteerit. Kovin usein tärkeimpänä tavoitteena oli vain päästä siihen, että voidaan tuottaa energiaa uusiutuvista energialähteistä ja unohtaa kokonaan ympäristönäkökohdat. Minusta tässä on paljon häiritsevää ja yksi on se, että lähes kaikissa tapauksissa kokonaan oli epäonnistuttu huomioimaan sitä kasautuvaa kielteistä vaikutusta, joka on näillä voimaloilla, jotka ovat läheisellä alueilla, ja se on erittäin tärkeää näissä kahdessa direktiivissä. Ja sitten vielä yksi tapaus, joka tulee myös kertomuksessa esille, on Dekon alueella oleva vesivoimala – Siinä on myös komission rikkomusmenettelyilmoitus saatu 2014 marraskuussa. Mitään hyvää ei tehty, vaikka on muitakin vesivoimaloita aivan saman joen varrella. Ja näin kumulatiivisesti ne ovat johtaneet siihen, että joen veden laatu on heikentynyt. Tämän lisäksi, kun Mohotsan ydinvoimalasta pääsee myös ja jokeen, eikä siinäkään tehty minkälaista ympäristövaikutusarviointia. Maaperäpäätös tekin 18. lokakuuta 2010 ja lupa myönnettiin seuraavana päivänä. Ja yleisö pidettiin pimenossa kokonaan prosessista ja sitä paitsi Shalkovan voimalla on samanlainen esimerkki, se on aivan kylän kyljessä. Ja se on 20 metriä niistä taloista, joissa ihmiset elävät ja asuvat. He kärsivät melusta ja myös siitä, että on paljon resonanssia, melu haittaa vesivoimalasta. Mitä päätelmiä sitten voidaan tehdä? Mitä oikeusasiamies on tehnyt Slovakiassa tästä? Ne ovat seuraavanlaisia. Ensinnäkin meillä on tarvetta valmistella strategista aineistoa pienten vesivoimaloiden kumulatiivisista vaikutuksista, huomioida myös yksittäisen vesivoimalan vaikutukset silloin, kun lupa myönnetään jollekin vesivoimalalle. Ja niin ikään täytyy huomioida useamman voimalan kumulatiivinen vaikutus. Me tarvitsemme myös avoimuutta koko prosessissa, kun lähdetään selvittämään ja yksilöimään, minkä tyyppisestä vesivoimalasta on kyse, minkälaisista joista on kyse, jos sieltä löytyy potentiaalia. Nimittäin kun aikana laadimme tämän kertomuksen, tällaiset tieto ei ollut käytettävissämme. Niinpä oikeastaan koko asia sivutettiin. Eli kaikki se tieto, joka oli valtion vetämässä yrityksessä, joka myös hoiti näitä jokia. Minä uskon, että suunnitelma, joka liittyy vesivoiman potentiaalin Slovakian tasavallassa vuodelta 2011 ei onnistu huomioimaan niitä suosituksia, joita on tehty. Ja liittyen nimenomaan niihin kumulatiivisiin vaikutuksiin, joita koituu vesivoimaloista. Tietoja ei ole muutettu tai päivitetty. 2016 ehdotus ei myöskään riittävästi huomio kumulatiivisia vaikutuksia. Sitä paitsi siihen otettiin kanne myös tuomioistuimessa, kun asiakirjasta saatiin päivitetty versio, mutta siltikin oikeudenkäynti ei ole saatettu päätökseen. Eli lopuksi toteaisin, että on erityisen tärkeää, että me arvioimme kaikkia niitä hyötyjä, joita saatetaan saada uusiutuvista energialähteistä, mutta huomioiden myös ympäristöhaitat. Vain siinä tapauksessa on myös mahdollista kutsua vesivoimalaa aidosti vihreäksi energialähteeksi. Moni niistä ihmisistä ja tahoista, jotka ovat olleet mukana myöntämässä lupia halusivat kyllä tällaista tietoa, mutta sitä ei heille tarjottu. Tässä oikeastaan rikotaan oikeusvaltioperiaatteen perusperiaatetta ja hyvää hallintotapaa. Minä uskon, että jos ajatellaan lainsäädäntöä jatkossa, joko kansallisesti tai sitten täällä Euroopan parlamentissa, niin minä uskon, että jatkossa Silloin kun kyse säädöksistä, jossa joudutaan punnitsemaan erilaisia etunäkökohtia, olisi siellä pystyttävä myös määrällisesti arvioimaan näitä etunäkökohtia. Nimittäin jos päätöksenteko perustuu pelkästään puutteelliseen tai jopa vääristyneeseen tietoon, se siihen, että päätökseen tehdään niin, että ei huomioida vastakkaisia etunäkökohtia. Ei nimittäin ole mahdollista määrällistää näitä etunäkökohtia ilman, että on riittävästi myös tietoa tarjolla. Kaikki ne mahdollisen seurauksena, mitä olen kuvailut myös tapauksissa. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja nyt voin antaa puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Hän on rouva Maija Saksliin, Suomen varaoikeusasiamies. Olkaa hyvä, rouva Saksliin. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin edustajat. Oikeusasiamiehen tehtävä Suomessa on huolehtia, valvoa siitä, että kaikki julkista valtaa käyttävät, noudattavat lakia ja huolehtivat perus- ja ihmisoikeuksien edistämisestä. Tätä kautta edistämme luottamusta julkisen vallan käyttöön ja toimivaan demokratiaan ja tuemme parlamenttien toimintaa. Ja olen erittäin iloinen, että saan olla täällä tänään puhumassa teille. Ajattelin kertoa muutamia esimerkkejä siitä, miten kanteluissa on tullut esille unionin oikeus Suomessa. Ensinnä on kanteluita usein ympäristöasioissa, joissa asia on yhtä aikaa oikeusasiamiehellä ja komission rikkomusmenettelyssä tutkittavana. Tällaisissa asioissa yleensä ajattelemme niin, että asia kuuluu ensisijaisesti komission tutkittavaksi, mutta koska komissiolla ei prosessi ole aina yksinomaan oikeudellista, niin oikeusasiamies yleensä myös seuraa sitä, että lainmukainen menettely ja perus- ja ihmisoikeuksien huomioon ottaminen tulee toteutumaan. Eli meillä saattaa olla yhtä aikaa tutkittavia asioita tai sitten saatamme jättää asian tutkittavaksi komissiolle. Ensimmäinen varsinainen esimerkki koskee Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. Kantelija kanteli siitä, että pyörätuolilla ei pääse ravintolavaunuun junassa. Oikeusasiamies tutki asian ja totesi, että ravintolavaunuja ja junanvaunuja yleensäkin koskee eurooppalaiset standardit, ja nämä standardit eivät edellytä, että ravintolavaunuissa olisi tilaa myös pyörätuoleille. Oikeusasiamies totesi, että että tämä syrjii pyörätuolissa liikkuvia asiakkaita. Koska kuitenkin kysymys oli myös kilpailulainsäädännöstä ja vapaan kilpailun rajoittamisesta, oikeusasiamies ei voinut ratkaista asiaa. Lopputuloksena oli se, että pyrimme tiedottamaan asiasta kaikille mahdollisille osapuolille, jotka ovat tekemisissä eurooppalaisten junavaunuja koskevien standardien kanssa, jotta tämä yhdenvertainen kohtelu tulisi tulevaisuudessa huomioitua. Toinen esimerkkini koskee tilannetta, jossa on selkeä Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu, joka koskee toista jäsenvaltiota. Tässä tapauksessa kysymys oli ähm, vuokrattujen tai leasing-autojen käyttämisestä toisesta jäsenvaltiosta vuokratun tai liisatun auton käyttämisestä toisessa jäsenvaltiossa. Hollantia koskevassa tuomioistuimen tapauksessa tuomioistuin totesi, että on unionin mm, oikeuden vastaista edellyttää täyden veron maksamista, kun aloittaa auton käyttämisen toisessa jäsenvaltiossa. Ja Suomessa oli samanlainen järjestelmä kuin ö, ähm, Hollannissa. Täm, tässä tilanteessa oikeusasiamies pystyi totemaan, että Suomen lainsäädäntö on unionin oikeuden vastainen ja äh, edellytti ministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi. Seuraava esimerkkini koskee yleisten unionin oikeuden periaatteiden soveltamista silloin, kun hallinto toimeenpanee unionin lainsäädäntöä. Kysymys oli tutkinnon tunnustamisesta toisessa jäsenvaltiossa saavutetun tutkinnon tunnustamisesta Suomessa Oikeusasiamies totesi, että viranomainen Suomessa oli toiminut aivan oikein, kun se oli todennut, että lainsäädännön mukaan tätä tutkintoa ei tarvinnut tunnustaa. Kuitenkin viranomainen oli toiminut väärin, kun se ei ollut ottanut huomioon unionin oikeuden yleisiä periaatteita. Ja tässäkin tilanteessa voitiin tukeutua selkeään tuomioistuimen ratkaisuun, jossa oli edellytetty kaikkien unionin oikeuden yleisten periaatteiden huomioon ottamisesta äh, silloin, kun sovelletaan unionin lainsäädäntöä. Neljäs esimerkkini koskee kansallisen lainsäädännön äh, kansallisen lainsäädännön äh, tekemistä. Kantelija kanteli siitä, että Suomessa valmisteltiin lainsäädäntöä unionin oikeuden toimeenpanemiseksi metsästystä koskevassa asiassa. Ja kantelijan mukaan tämä valmisteltavana oleva lainsäädäntö ei vastannut unionin oikeuden vaatimuksia. Tässä tilanteessa oikeusasiamies joutui toteamaan, että laillisuusvalvonnassa ei voida ottaa kantaa sellaisiin kysymyksiin, jotka koskevat biologiaa tai eläinten esiintyvyyttä tai, ja muita asioita, jotka ovat olla oikeudellisia kysymyksiä. Ja viime kädessä se, onko kansallinen parlamentti hyväksynyt tai voimaan saattanut oikealla tavalla unionin oikeuden on unionin tuomioistuimen ratkaistavana oleva asia. Vielä yksi esimerkki, joka koskee kansallisia perustuslaillisia periaatteita, hyvää hallintoa, asioiden viivytyksetöntä käsittelyä, avoimuutta. Kysymys oli elintarviketurvallisuuteen liittyvän unionin lainsäädännön soveltamisesta. Kantelija kanteli siitä, että hän ei ollut saanut tietoja viranomaiselta, joka valvoi elintarviketurvallisuutta – ja tämä viranomainen vastasi, että oli epäselvää, miten unionin lainsäädäntöä tuli tulkita. Ja sen vuoksi Suomen kansallinen viranomainen oli kysynyt toisista jäsenvaltioista ja komission pääosastolta, kuinka direktiiviä tässä tilanteessa tulisi tulkita. Kysymys oli oikeudesta saada tietoa ja toisaalta oikeudesta pitää liikesalaisuudet salassa. Tässä oikeusasiamies totesi, että oli ymmärrettävää, että kansallinen viranomainen pyrki löytämään vastausta unionin lainsäädännön oikeasta tulkinnasta, mutta viranomainen ei olisi kuitenkaan saanut käyttää tähän niin kauan aikaa, kun tässä tapauksessa olisi kulunut, oli kulunut vaan viranomaisen olisi pitänyt tehdä kansallisen lainsäädännön mukainen päätös, josta sitten tämä tietoa haluava henkilö olisi vienyt asian tuomioistuimen ratkaistavaksi ja viime kädessä sitä kautta sen olisi voinut saada unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Puheenjohtaja, viimeinen esimerkkini koskee mm, lojaalisuusvelvoitetta. Kantelija kanteli siitä, että Tulli oli käsitellyt hyvin pitkään hänen, hänen toisesta jäsenvaltiosta saamansa lähetyksen tätä tullimaksuasiaa. Ja tässä tapauksessa oikeusasiamies totesi, että lojaalisuusvelvoite edellyttää myös sitä, että hallinnossa pyritään toimimaan nopeasti ja asiallisesti tällaisissa tilanteissa, joissa on kysymys tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta. Lopuksi, arvoisa puheenjohtaja ja parlamentin jäsenet, minulla olisi kaksi toivetta. Toinen koskee päätöksentekoa uutta unionin lainsäädäntöä säädettäessä. Olen erityisesti sosiaaliturvan osalta huomannut, että kun on siirrytty enemmistöpäätöksentekoon, niin lainsäädännön, unionin lainsäädännön toimeenpano on muodostunut vaikeammaksi ja erityisesti vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen periaatteiden noudattaminen on vaikeaa, jos lakeja säätäessä ei pystytä löytämään toimivia kompromisseja. Toinen toiveeni koskee oikeusasiamiesinstituutioita. Tietosuoja-asetusta toimeenpantaessa Suomessa havaitsimme, että tietosuoja-asetuksen edellyttämä valvontamekanismi edellyttää, että että tämä kansallinen uusi valvoja valvoisi myös oikeusasiamiestä. Suomen perustuslain mukaan oikeusasiamies valvoo kaikkia julkisia toimijoita, myös tietosuojaa valvovia viranomaisia. Ja tässä toivoisin, että jatkossa kun luodaan unionin lainsäädännössä uusia valvontamekanismeja, muistettaisiin ei vain tuomioistuinten erityinen asema, vaan myös perustuslaillisten oikeusasiamiesten erityinen asema ylimpänä lainsäädännön toimeenpanon valvojana jäsenvaltioissa. Kiitos. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt puheenvuoron saa vielä seuraava puhuja. Portugalista. Rova Teresa Alishinjo. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Ja täydennän hieman aikaisempia puhujia. Erityisesti kannattaa tässä yhteydessä muistaa, että Eh, minkä aiheen tiimoilta täällä varsinaisesti ollaan. Ja haluan myöskin kiittää kutsusta tulla tänne ja osallistua tähän käytävään keskusteluun. Oikeusvaltioperiaatehan sito EUta, siitä lähdetään liikkeelle ja sen pohjalta esitetään sitoumuksia ja prioriteetteja myös jäsenmaille – ja on katsottava, miten pitää huoli siitä, että EU-lainsäädäntöä yhtäläisellä tavalla sovelletaan kaikkialla EU-ssa. Tähän tarvitaan hyvää lainsäädäntöä, sellaista, joka on mahdollisuus myöskin täytäntöönpanna kunnolla. Ja oikeusasiamiehen toimisto on myöskin erittäin tärkeässä asemassa, kun näitä asioita tarkastellaan. Ja nimenomaan tällä tavalla pidetään huoli siitä, että kaikkia Pariisin sopimuksen mukaisia sääntöjä ja perusihmisoikeuksia todella noudatetaan ja myöskin vapauksia, jotka kansalaisille on mahdollistettu ja annetaan myöskin yhtenäinen mahdollisuus kaikille eh, saada eh, pitää huoli siitä, että oikeus toteutuu. Ja meidän eh, Eli me todellakin kiinnittää huomiota näihin seikkoihin ja kaikkiin seikkoihin, joilla lähdetään liikkeelle siitä, että lainkirjaimista pidetään kiinni. Ja myöskin, miten on mahdollista joissain tapauksissa sitten puuttua tilanteeseen. Ja näissä puitteissa, kun ajatellaan, tässä kuitenkin on kyse siitä, että turvataan kansalaisten oikeudet, mahdollistetaan niiden toteutuminen, ja jos kansallinen viranomainen jollain tavalla eh, jättää hoitamatta nämä tehtävät, niin välittäjänä on erittäin tärkeä rooli nimenomaan ähm, oikeusasiamiehillä pitää huoli siitä, että kansalaisten oikeudet toteutuvat ja että EU-laki myöskin käytännössä täytäntöön pannaan. Ja rinnakkaisuuksia voi löytää, äh, kun tarkastellaan sitä, äh, miten äh, oikeusasiamies tekee yhteistyötä, vaikka se onkin täysin riippumaton. Mutta kuinka sitten paikalliset kansalliset oikeusasiamiehet voivat olla yhteydessä Euroopan oikeusasiamieheen? Ja tässä yhteydessä voidaan myöskin todeta, että kun sovelletaan eh, unionin oikeutta, on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota Euroopan oikeusasiamiehen työhön, koska silloin todellakin puhutaan siitä, että valvotaan sitä, että sääntöjä noudatetaan tarvitaan ja niiden mukaisesti toimitaan. Ja näin Euroopan eh, eurooppalaisuus ja Euroopan kansalaisille toivottavasti myöskin mahdollistaan se aktiivinen rooli kansalaisina, joka heille kuuluu. Eli näistä oikeuksista on pidettävä kiinni ja jos näin on, niin kansalaisellekin tarjoutuu suorempi mahdollisuus yhteyteen eh, päätöksentekijöihin ja toisaalta myöskin eurooppalaiseen päätöksentekoon. Ja sitten vielä muutama huomio Portugalin e, oikeusasiamiehen toimistosta ja sen toiminnasta. Perusoikeudet ja perusvapaudet ovat ilman muuta asia, e, joiden suojelemisesta lähdemme liikkeelle. Ja lähdemme varsin kokonaisvaltaisella tavalla liikkeelle, kun näiden oikeuksien suojelua pyrimme mahdollistamaan. Ja tässä ilman muuta myöskin unionin oikeuden mukanaan tuomat vaatimukset huomioidaan. Ja sitten järjestää erilaisia kampanjoita, tiedotuskampanjoita, koulutukseen liittyviä järjestelyjä ja myöskin julkiseen, julkisiin viranomaisiin ja paikallisviranomaisiin ja tuomareihin olemme yhteydessä. Ilman muuta erilaiset koulutustoimet on syytä mainita. Tärkeää olisi, että eh, saavuttaisimme kaikki selkeällä kielellä sellaisella, jota on helppo ymmärtää. Ja se on myöskin yksi haasteistamme käyttää riittävän selkeää kieltä, koska olemme yhteydessä kansalaisiin. On tärkeää, että kansalaiset ymmärtävät sanomamme. Ja tämän lisäksi on myöskin erittäin tärkeää eh, huomioida se, että ei keskitetä eh, toimintaa vaan pelkkiin kaupunkikeskuksiin, vaan että pyritään saavuttamaan myöskin eh, maaseutualueiden ihmiset nyt tietysti digitaaliseen kehitykseen ja koulutukseen tulee kiinnittää myöskin huomiota, kun puhutaan edistämisestä, niin sillä tarkoitetaan sitä, että kampanjoidaan ymmärtämisen ja e, tietojen levittämisen tukemiseksi ja saadaan sellainen e, tieto kansalaisille, että heidän on helpompi uskaltaa luottaa myöskin poliittiseen päätöksentekoon. Tietyt perusarvot, esimerkiksi sosiaalinen tasavertaisuus, ovat aina vahvasti esillä, vaikkakin varsin usein eh, näissä juuri on suurta ristiriitaa ja suuria eroja. Ja kun eurooppalaiset säädökset otetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, on erittäin tärkeää, että eh, tämä tapahtuu mahdollisimman hyvin ja on tärkeää, että eh, kuitenkin välitetään tieto oikeuksista kaikille mahdollisimman konkreettisesti. Ja kun tarkastellaan Euro-Portugalin oikeusasiamiehen toimia, tässä nimenomaan kantelut ja valitukset ovat yksi asia. Mutta jos niissä viitataan eurooppalaisen lainsäädäntöön tai perusoikeuskirjaan, Mm, tällöin allekirjoittaja varsin usein eh, mainitsee Portugalin viranomaisen tässä kanteessaan, vaikkakin tulisi lähteä liikkeelle tästä perusoikeusluettelosta ja kirjasta. Silloinkin, jos välittäjä ei ole täysvaltainen, mitä toimivaltuuksiin tulee, hän voi aina kääntyä eh, Euroopan vastaavien tahojen puoleen eh, ja pyytää oikaisua näihin kysymyksiin ja kysyä tulkinnan mahdollisuutta. Eli tällainen eh, panos on aina mahdollinen ja varsinkin tämä pedagoginen aspekti kannattaa pitää mielessä. Tärkeää on se, että esimerkiksi mm, mitään ikäsyrjintää ei tapahdu työpaikoilla rekrytointien yhteydessä. Nämä asiat ovat olleet vahvasti esillä. Eli mikä on maksimi, mikä voidaanko sitä määritellä tietyistä ammateista puhuttaessa. Ja toisaalta sitten, miten toimitaan ja miten tulee menetellä silloin, kun esimerkiksi ikäsyistä. E, siirretään syrjään tietyt esimerkiksi diplomaattisessa palvelussa mukana olleet ihmiset. Eli näihin tapauksiin olemme kiinnittäneet huomiota ja lähteneet liikkeelle siitä, että tavoite, johon pyritään, on se, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Ja portugalilainen, Portugalin oikeusasiamies on kääntynyt aina vastaavien mm, näistä aloista vastaavien tahojen puoleen ja pyrkinyt löytämään sellaisen ratkaisumallin, joka todellakin sitten huomioi tasavertoisen kohtelun. Kannattaa myöskin muistaa, että perusoikeudet on asia, jotka velvo, joka velvoittaa ja velvoittaa myöskin jatkuvaa valvontaa. Ja sitten mm, Portugalissa on myöskin hiljan tehty lainsäädäntöuudistus ja sen pohjalla oli syrjintätapaus, tapaus, johon törmättiin kun yksi jäsenmaa kohtelee epäsuotuisammin oman maansa kansalaisia kuin muiden jäsenmaiden kansalaisia. Ja tältä pohjalta Portugalin lainsäädäntöä on nyt muutettu jotta ne kansalaiset, jotka olivat saaneet tai ovat saaneet arkkitehtin koulutuksensa Portugalissa, eivät voineet kaikkia ammatin harjoittamiseen liittyviä mahdollisuuksia toteuttaa verrattuna sitten muihin muiden muiden EU-kansalaisten eh, vastaavaan tilanteeseen. Eli Portugalissa valmistuneet arkkitehdit olivat huonommassa asemassa ja jotta tämä tilanne korjautuisi, tehtiin muutoslainsäädäntöön. Toisaalta sitten turvallisuusseikat, kun puhutaan esimerkiksi leikkipuistoista ja eh, yleisistä puistoalueista. Tässä nimenomaan on pyritty parantamaan säännöskehystä silloin, kun puhutaan lasten turvallisuudesta ja leikkipuistojen turvallisuudesta, mutta toisaalta tässä oli myöskin teknisiä kysymyksiä ja direktiivin mukaisesti ilmoitusvelvollisuus komissiolle siitä, miten tätä säädöstä on täytäntöön pantu. Ja sitten vielä lopuksi eh, viittaisin kanneryhmään, eh, joka on myöskin tärkeä. Ja siinä sellainen ryhmä, jossa oikeusasiamiehellä voi olla nimenomaan pedagoginen rooli ja merkitys. Eli tietyt lait, jotka ovat eh, peräisin yhteisödirektiiveistä – silloin, kun tilanne on sellainen, että kansalaiset eivät ymmärrä, mistä on kyse näissä laissa. Tähän törmätään varsin usein, varsinkin ympäristölainsäädännöstä puhuttaessa esimerkiksi ilmansaaste säädöksissä. Varsin usein tilanne on sellainen, että kansalaiset valittavat eh, rajoituksista, mitä tulee esimerkiksi autojen käyttöön kaupungin keskustoissa ja näihin esitettyihin rajoituksiin. Ja erittäin hankala on kansalaisten ymmärtää näitä esitettyjä raja-arvoja ja sitä, miten nämä ympäristötekijät määritellään. Erittäin tärkeää on kuitenkin eh, lähteä liikkeelle siitä, että kestävä kehitys on se, mihin tähdätään, mutta kansalaisten on joskus vaikea näitä tavoitteita käytännön lainsäädäntöesityksessä ymmärtää. Eli tärkeää on katsoa, miten e, Euroopan lainsäädäntöä on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, minkälaisia toimia on tehty ja miten korkea toteutusaste on. Portugalin tapauksessa, kun puhutaan kansalaisten suojelusta, meillä on myöskin kansallinen ihmisoikeusneuvosto, oikeusasiamiehen toimiston lisäksi, joka näitä asioita tarkastelee. Ja töitä on tehtävä, jotta voidaan havaita ja puuttua havaittuihin epäkohtiin lainsäädännössä ja jotta voidaan sitten korjausliikkeitä esittää. Ja ilman muuta eh, tarvitaan eh, yhteen varsin johdonmukaista menettelyä, jos halutaan näistä perusoikeuksien noudattamiseen liittyvistä kysymyksistä kunnolla pitää kiinni. Ja kannattaa myöskin muistaa se, että tässä on vielä paljon matkaa taivallettavana, jos halutaan päästä niin hyvään eh, sääntöjen soveltamisen tasoon ja suojelun tasoon kuin toivottavaa olisi. Ja varsin tärkeää on myöskin vaihtaa kokemuksia hyvistä käytänteistä ja kokemuksista. Ja valvonta valvonnan tärkeyttä ei voi koskaan liikaa painottaa. Se on ilman muuta tärkeää, jos halutaan toimia hyvin ja laadukkaasti. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Kiitos erinomaisesta alustuksesta tästäkin. Hyvät naiset ja herrat, nyt haluaisin avata keskustelumme. Täällä on ensimmäisenä Puolan senaatista puheenvuoropyyntö herra Robert Movatov. Movatov, olkaa hyvä. Thank you. Dziękuję bardzo. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Silvia Spurake ei enää ole paikalla. En enää sivua sitä, mitä hän totesi puheenvuorossaan. Totta kai meillä on ihmisoikeus- ja oikeusvaltio valiokunta Puolan senaatissa – Kuka tahansa Puolan kansalainen voi toimittaa sinne vetomuksen tai valituksen. Toisin sanoen silloin, kun on kyseessä heidän oikeuksensa polkemisesta, kuka tahansa voi siis tämän vetomuksen toimittaa sinne. Voi olla kyse kansalaisryhmästä tai yksittäisistä kansalaisista. ne asiat, jotka liittyvät liittyvät uskonvapauteen, terveydensuojeluun, tai esimerkiksi siihen, miten valtiomaristeri toimii, miten poliisilaitos tai armeija toimivat, järjestäytymisvapaus, lehdistönvapaus, televisiomainonta, kuluttajaoikeudet, ihmis oikeudet, oikeusvaltioperiaatte, niin näissä asioissa valiokuntamme on valmis ottamaan tämän suuntaisia valituksia tai vetomuksia ja selvittämään niitä lainsäädännön pohjalta. Valiokunta toimii hyvin, tekee yhteistyötä myös Puolan oikeusasiamiehen kanssa. Valiokunnalla on tietenkin oma roolinsa ja vielä omansa. Yhteistyö on hyvä keino saada aikaan tuloksia. Varsin usein käännytään myös oikeusasiamiehen puoleen silloin, kun ihmisillä on jotain henkilökohtaisempaa sillä otettavaa. Usein oikeusasiamies toimii puolestaan ihmisoikeus- ja oikeusvaltioperiaatevaliokunnan kanssa. Valiokunta nimittäin voi ryhtyä myös lainsäädäntötoimiin. Usein oikeusasiamies tekee myös suosituksia lainsäädännön muuttamiseksi ja sen pohjalta voidaan toimia. Mutta yhteistyö ei aina ole välttämättä niin sujuvaa kuin sen toivoisi olevan. Totta kai me aina pyrimme kohentamaan sitä. Ihmisoikeus- ja oikeusvaltiovetomusvaliokunnan puheenjohtajana voin to- todeta, että oikeusmies, oikeusasiamieslaitos on erittäin tärkeää. Siellä on erittäin tärkeä osa myös ihmisoikeuksia suojellettaessa. Vielä muutama sana Biawatsa metsästä. Kuten äh, oikeusasiamies Portugalista totesi, on erittäin tärkeää, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti – saksalaisilla on ihan samanlaisia ongelmia. Kukaan ei ole vaivautunut miettimään, mitä Saksassa on tapahtunut. Kuitenkin meihin kohdistettiin huomio. Me olemme tästä perääntyneet EU puuttuessa asiaan ja me hyväksymme EU-päätöksen, mutta haluaisin, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Kiitoksia kovasti. Herra Marias. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun kiitokset valiokunnalle ja kansallisten parlamenttien edustajille ja kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän tilaisuuteen. Toimistossani seurasin tätä kokousta ihan netin välityksellä, mutta nyt olen täällä paikalla ja Mielenkiintoista olisi keskustella ei ainoastaan ihmisten oikeuksista, vaan myöskin edustajien oikeuksista, sillä ihmisiä mekin olemme. Mutta europarlamentaarikoilla on erityisoikeuksia sen suhteen, miten, minkälainen kuva heistä välitetään joukkoviestimissä. Olen ehkä tiedätte, ottanut tämän asian esille sekä täysistunnossa että täällä valiokunnassa. Paikalla on monien parlamentti parlamenttien ja edustustojen edustajia. Ja tällä hetkellä tilanne on sellainen, ainakin mitä nyt tulee Kreikan tilanteeseen, niin tiedot eivät ole objektiivisia. Mediakentän pluralismista ei ole puhettakaan. Europarlamentaarikkojen työstä ei raportoida oikeastaan mitään hyvää. Kuulun kolmanneksi suurimpaan ryhmään eli ECR, ja jos katsotaan, mitä Euroopan parlamentin Ateenan parlamenttiedustustossa kerrotaan englanniksi Euroopan parlamentin toiminnasta, niin ei halaistua sanaakaan ECRstä. Eikä meillä ole mahdollisuutta tai oikeutta saada ääntämme kuuluviin esimerkiksi kansallisessa tv -sä. Kyllä, Brysselissä ja Strasbourgissa paikallinen Yle käy, mutta vaikka täällä käytetään parlamentin tiloja, niin ei ECR juurikaan kuulla. Ja yksityisellä puolella meistä ei näe ei yhtään mitään. Joten herää kysymys, miten me voimme ylipäätään lähteä mukaan Eurooppa-vaaleihin? Miten voimme välittää oman viestimme, jos me emme pääse mukaan? Pluralismia ei ole, meidän näkyvyytemme on nollassa jo vuosien ajan. Ehkäpä silloin tällöin saadaan minuutti tai kaksi lähetysaikaa, mutta koko tämän kauden aikana en ole ensimmäistäkään kertaa päässyt medioihin esittämään omia näkemyksiäni. Täällä on 751 edustajaa ja minä olen aina pyrkimässä siihen tilanteeseen, että voisin välittää viestintäkanavien kautta omia näkemyksiäni. Mutta jos katsotte tilannetta ja vertailet, että ketkä saavat medianäkyvyyttä, ketkä eivät, niin tilanne on selvä. Täällä ei voida puhua todellakaan yhtäläisestä kohtelusta näin Eurooppa-vaalien alla. Voimmeko ylipäätään osallistua, jos me emme saa median näkyvyyttä? Miten minä voin vaalia omia oikeuksiani? Pitäisikö minun kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen vai esittää vetoomukseni valiokunnassa vai pitäisikö kääntyä komission puoleen? ainakin seuraavan viiden kuukauden aikana toivoisin saavani ääneni kuuluviin. Kiitos herra Marias, herra. Espanjasta seuraava puhuja. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Espanjan tapauksessa tilanne muistetaan aika lailla sitä, mitä Portugalin kollegat kertoi heidän maastaan. Nimittäin oikeusasiamies laitos liittyy suoraan tuomioistuimiin ja siksi mekin olemme nyt sekä senaatista että kongressista, koska se valiokunta, joka kantaa huolta oikeusasiamiehestä, on myös sekavaliokunta senaatin ja kongressin kesken. Ja sitä paitsi, kuten totesi Portugalinkin edustaja, oikeusasia mies on myös se instituutio, joka takaa kirjoituksen mekanismin. Eli se kantaa huolta myös siitä. Siksipä on olemassa tarvetta, että oikeusasiamies aina ajoittain käy meillä kertomassa niin että se kertoo omasta toiminnastaan, myös mitä se on saanut aikaan tuomioistuimissa ja mitä sitten senaatin ja kongressin edustajat voivat valiokunnassa, riippumatta siis paitsi siitä, että se haluaa oikeusasiamiehen olla valppaana siinä, että voidaan kysymyksiä käsitellä, joita me pidämme tärkeänä, joka kuuluu hänelle, niin yhtä lailla hän voi omasta aloitteestaan ryhtyä toimiin. Siksi Kyse on lainsäädännön näkökulmasta, eli tässä tavallaan valvotaan, vaikka se nyt ei ole ihan oikea sana, tämä valvontasana oikeusasiamiehen kohdalla. Jos ajatellaan, kuinka paljon eri tapauksia on ollut, niin voidaan sanoa, että oikeusasiamiehillä on iso urakka ollut, kun se on selvittänyt aiheita, jotka liittyvät esimerkiksi pakolaiskeskuksia, että kaikki tapahtuu lain mukaan, tai missä on yksin matkustavia alaikäisiä. Jos ajatellaan Espanjan eteläaluetta, niin tehän tiedätte, että Välimeri on Eurooppaan tulon väylä, ja siitä käydään kovaa keskustelua, kun on kyse tästä vaikeasta teemasta, joka herättää ristiriitoja myös. Oikeusasemieskin joutuu siihen puuttumaan kun se selvittää, miten oikeu- viranomaiset toimivat tässä tilanteessa. Se on tärkeää. Siksi minä uskon, että on jokaisessa jäsenvaltiossa omat tilanteensa tapauksensa, mutta selvä on, että se valvontatyö, mitä eri parlamentit voivat harjoittaa oikeusasiamiesinstituutiokin kohdalla, on välttämätöntä, jotta voidaan selvittää myös, miten muidenkin instituutioiden kanssa voidaan välittää kansalaisten vetoomuksia ja valituksia eri toimielimille. Ja paitsi, että haluaisin kiittää tämän tapahtuman järjestelystä, haluaisin kiittää myös kaikista puheenvuoroista ja alustuksista. Kyllä, Kiitoksia kovasti. Jaroslav, Jaroslav. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I was inspired to... Kiitos. Marias puhui moninaisuudesta ja mm, median pääsyn hankaluudesta – oman maani tilanteesta hieman. Hallitseva puolue mielellään puhuu vuoropuheluista, kompromisseista, halukkuudesta saada aikaan eh, julkisissa asioissa kompromisseja, mutta silti kompromissin saavuttaminen, löytäminen on varsin hankala ja vuoropuhelunkin järjestäminen, jos he vain keskustelevat asioista keskenään omassa keskuudessaan. Ja se on eh, tilanne. Eh, huomannette, että täällä on neljä edustajaa parlamentista ja kaikki sitten hallitsevasta puolueesta. Ei ketään muuta, joka edustaisi oppositiota. No en nyt kommentoi lähemmin tätä seikkaa, mutta äh, voitte varmasti tästä tehdä omat johtopäätöksenne, eli onko syytä tällä tavalla jatkaa vai olisiko ehkä ähm, järkevää katsoa, ähm, mitä tässä tapahtuu. Eli ikään kuin, että voimalla äh, hallitseva puolue nappaa koko vuoropuhelun kokonaan itselleen ja sillä tavalla sitten homma hoidetaan ja jätetään edustajat esimerkiksi tämän tyyppisiin kokouksiin kuin tänään täällä. Kiitos kovasti sitten Euroopan parlamentin edustaja Lamberton. Kiitos. ja lyhyesti haluaisin minäkin pyytää puheenvuoroa kiittääkseni kaikkia puhujia ja varsinkin kansallisia oikeusasiamiehiä. Minä arvostin kovasti heidän puheenvuoroja, koska he olivat konkreettisia, ottivat esille kourintuntuvia asioita. Minkälaisen saldon tästä voi tehdä? En ollut kovin yllättynyt kuulemastani. Nyt oikeusasiamiehillä on aika reaaliset keinot koska lähinnä on kyse siitä, että taivutellaan eikä niinkään tehdä päätöksiä. Toisin sanoen menestysaste ei välttämättä ihan ole sataprosenttista aina, mutta joka tapauksessa heidän roolinsa on tehokas myös niin, että voidaan kansallista ja EU-lainsäädäntöä noudattaa. Näin on Ranskassa esimerkiksi. Ranskan oikeusasiamies, joka puolustamisen oikeuksia on aika tehokas. Mutta niin ikään olen huomannut, että kuten kuultiin puhujiltakin, olin ymmärtäväni, että oikeusasiamiehet ovat Slovakiassa, Suomessa ja Portugalissa aika tehokkaita, omina vaikeuksineen toki, mutta saa vaikutelma, että tuloksia on saatu aikaan. Näin ollen kuultiin tasapainosta puhetta arvostaan. Sen sijaan olin aika yllättynyt, täytyy tunnustaa, kun kuulin Puolan oikeusasemien edustaja. Valitettavasti hän on lähtenyt. Nimittäin hän aika pessimistisen, pessimistisen lausunnon antoi ja oikeastaan aika ehkä vääristyneen kuvan toiminnastaan, koska hän otti vain kaksi viestimissä hyvin esillä oleita esimerkkejä. Ne olivat tarkaluontoisia kysymyksiä, maahanmuutto esimerkiksi. Se ei ole kauhean hämmästyttävää siis, että oikeusasiamies epäonnistuu jos haluaa velvoittaa jäsenvaltion noudattamaan maahanmuuttomääräyksiä, kun se maa ei sitä halua tehdä. Eiköhän se ole vain kysymys, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen, mitä se sitten tarkoittaa, lyhyen määritelmän voin antaa. Ei ole kyse niinkään kaikista valtuuksista, jotka voidaan sitoa sopimuksiin ja siirtää jollekin ylikansalliselle elimelle oikeudellisella päätöksellä. Suvereniteetti on muutakin. Nimittäin saksalainen Karl Schmidt, kuuluisa filosofi, totesi, että suvereniteetti liittyy siihen, että voi päättää poikkeuksesta, eli jossain vaiheessa hylätä mahdollisuus noudattaa oikeutta, kun oikeus puuttuu jäsenvaltion elintärkeisiin etunäkökohtiin. Ja todellakin Puolan hallitus vaikutti tekevän näin tässä asiassa. Se ei halua sisäisiä siirtoja, joita unioni tai Junckerin suunnitelma tyrkyttää Toisin sanoen se osoittaa vain tätä smittiläistä käsitystä, metaoikeudesta käsitettä suverenitista, eikä oikeastaan me voi siinä sanoa halastua sanaa. Siinä minun analyysini. Merci Kiitoksia kovasti. Vieläkö joku muu haluaisi sitä huomautuksia tai kysymyksiä? Jos ei, nyt on varmasti hyvä aika päättää tämän päivän tapahtuma. Kiitoksia kovasti, varsinkin kaikille puhujillemme. Kiitos myös kaikille osallistujille. Tärkeässä tapahtumassamme mielestäni tämä oli tarpeellinen, hyödyllinen. Varmasti on syytä jatkaa tätä perinnettä. Meidän viestimme on, että me emme oikein vielä ole tyytyväisiä kansalaisen oikeuksien suojeluun. Se on yhteinen haasteemme unionille ja kansallisinstituutioillekin. Kiitoksia vielä ja hauskaa illan jatkoa ja turvallista kotimatkaa.